Mes chers collègues, mesdames, messieurs, si vous le voulez. Hyvät kollegat, aloitamme kokouksen, kuulemistilaisuuden. Toivotan teidät lämpimästi tervetulleeksi. Vieressäni istuu Valean, eli ympäristövaliokunnan puheenjohtaja. Meillä on yhteinen kuulemistilaisuus ympäristövaliokunnan ja budjettivaliokunnan kesken. Tavoitteena on varmistaa, että talousarvio vastaa Pariisin sopimuksia, jotka liittyivät ilmastoon. Kuulemisessa arvioidaan sitä, miten tämänhetkiset talousarviot ja tulevat talousarviot, koska tällä hetkellähän ollaan valmistelemassa seuraavaa monivuotista rahoituskehystä vuoden 2020 jälkeen. Eli katsomme, miten ne sovivat yhteen ilmastotavoitteiden kanssa. Me emme nyt keskustele ilmastopolitiikasta, mutta meidän täytyy katsoa, millä tavalla on jaettu näitä varoja liittyen ilmastotoimiin. Ja pitää katsoa, kuinka pitkälti 20 prosentin tavoite on saavutettu. Ja sen jälkeen keskustelemme tulevista haasteista. Kuulemisessa on kolme paneelia. Ensimmäisessä käsitellään haasteita ja mahdollisuuksia huomioon ottaen Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteet. Toisessa paneelissa arvioidaan ilmastonmuutoksen tilaa ja sitä, miten se on otettu tällä hetkellä huomioon EUn talousarviossa 2014-2020. Ja koetamme oppia sitten horisontaalisista painopistealueista seuraavaa monivuotista rahoituskehystä silmällä pitäen. Kolmannessa paneelissa arvioidaan, miten voidaan varmistaa, että kaikki EUn varat luovat lisäarvoa, joka sopii yhteen yhteisten tavoitteiden kanssa. Ja paneelissa pohditaan, miten konkreettisesti voidaan edetä EUn budjetin kautta. Jokainen saa noin 10 minuuttia puheaikaa. Paneelin jälkeen käymme keskustelua valiokuntien jäsenten kanssa. Ja kiitoksia siitä, että olette paikallaan. Kuuleminen lähetetään myöskin suoratoistona verkossa. Ja nyt annan puheenvuoron puheenjohtaja Valjanille ympäristövaliokunnasta. Ähm, kiitoksia paljon, herra Ahtui, arvon että hyvät osallistujat. Minäkin haluaisin toivottaa teidät tervetulleeksi. On suuri ilo olla mukana tässä kuulemisessa. Kuten herra Ahtui totesi, tämä on budjettivaliokunnan ympäristövalikunnan yhteiskokous. Itse täällä edustan ympäristö, kansanterveys ja elintarviketurvallisuudesta vastaavaa valiokuntaa. Olin sen puheenjohtaja. Hienoa, että voimme järjestää tämän yhteisen kuulemisen, koska voimme sen yhteydessä tarkastella tärkeää huolta ympäristövaliokunnan kannalta, nimittäin ilmastonmuutosta. Ilmastonmuutos on yksi tärkeimpiä haasteita meille kaikille. Kaikkien osapuolten kautta maailmaan täytyy tehdä kaikkeensa, jotta voidaan vähentää ilmastonmuutoksen aiheuttavia ongelmia, aiheuttamia ongelmia. Pariisin sopimus luo pohjaa tätä varten – se oli edistysaskel, mutta onko EUn talousarvio sillä tasolla, että se pystyy vastaamaan tähän haasteeseen? Tiedämme, että budjetin kautta voidaan tukea EUn ilmastopolitiikkaa laimittaisella tavalla eri ohjelmien kautta. Kuten sanoin, olemme täällä nyt keskustelemassa siitä, onko EUn talousarvion taso riittävä, että jotta voidaan tehdä kaikki se, mitä täytyy tehdä Varsinkin ympäristövaliokunnassa jatkuvasti on varoitettu siitä, että olemassa vakavia riskejä saattaa olla, että ei päästä 20 prosentin menotavoitteeseen silloin, kun on kyse ilmasto, ilmastoon liittyvistä toimista vuoteen 2014-2020 kaudella. Jatkuvasti olemme painottaneet siitä, että kaikki mahdolliset ponnistelut täytyy tehdä, jotta tuohon tavoitteeseen päästään. Tässä yhteydessä tätä valoa vasten Täällä tarkastellaan ilmastotoimiin käytettyjä määrärahoja ja sitä, että 20 prosenttia pitäisi saada käytettyä ilmastoon liittyviin toimiin ja täten kautta vasta tuleviin haasteisiin, jotka tarkastamme, mikä tilanne tällä hetkellä on. Kiitos puheenjohtaja ja toivotan kaikille erittäin hyödyllistä elämästä keskustelua. Ja nyt jään odottamaan ensimmäistä panjakeskustelua. Kiitoksia puheenjohtaja. Varmasti meillä on hedelmällistä keskustelua ilmastosta. Ja seuraavaksi Tarand joka on esittelijänä budjettivaliokunnassa. Teillä on puheenvuoro, olkaa hyvä. Eh, thank you, Mr. President. Thank you, Madam Valen. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos Rova Valean, että olette täällä keskustellessamme siitä, ovatko ponnistelumme riittävät. Ja kotan usein käy suunnitelmatalouksissa, me suunnittelemme tätä kuulemista noin kaksi vuotta sitten. Ajat muuttuvat, kaikenlaista sattuu. Mutta mielestäni kysymys on yhtä pätevä kuin ennenkin. Kuten puheenjohtaja Artyi totesi, kysymys ei ole niinkään paljon sitä, tapahtuuko ilmastonmuutosta vai ei, vaan siitä, kuinka käytämme resurssejamme. Olen erityisen kiitollinen niille, jotka tulivat kutsustamme tänne keskustelemaan paneelin osallistujina. Todennäköisesti, että Yhdysvallat muuttaisi kantaansa Pariisin sopimuksen suhteen, vähenee, en ole kuullut Ranskan tasavallan presidentin vierailusta Tulokset ovat hänelle parasta menestystä Washingtonin vastaansa puoleen vakuuttamisessa. Siksi on täytyy olla vahvempi pelaaja. Ja Bortin täytyy olla täysin yhteen sopiva Pariisin sopimuksen kanssa. Ja oli aika rauhoittavaa kuulla presidentti ja Strasbourgin täysistunnossa, kun hän varsin selvästi sanoo, että hänen maansa tekee kaikenlaista tavoitteiden saavuttamiseksi. Kahta asiaa painottaisin. Nykyinen monivuotinen rahoitus keikka raukeaa noin kahden vuoden kuluttua ja me olemme tällä hetkellä vielä me emme ole vieläkään saavuttaneet ympäristötavoitteitamme. Ja kysyisinkin paneelilta, mitä me voimme tehdä, jotta EUn täytäntöön paneva sektori toteuttaisi Pariisin tavoitteita sitten Seuraava monivuotinen rahoituskehys. Koko vaikutus. tähän kytkeytyy eurooppalainen keskustelu ja maailmanlaajuinen keskustelu sitä, mitä Pariisin tavoitteita saavutetaan. Meillä on tarvetta muuttaa kunnianhimomme vaikuttaa ilmastonmuutoksen vaikutuksiin. Meidän täytyy muuttaa nämä käytännön toimiksi. Jos sallin, että annan käytännön Esimerkiksi oma maani on niin periferaalinen Euroopassa, että siellä luotaan eiliseen lehtiä. Tänään he lukivat eiliseen Financial Timesia ja he huomasivat, että olivat eräytyskehys saattaakin muuttua ja sitten saattaa olla haittaa Itämeren maille ja pohjoiselle ja se saattaa suosia etelään. En ole nyt kom- sen ehdotusta, mutta paniikki on syntynyt eikä kukaan esittänyt kysymystä ilmastonmuutoksesta, joka vaikuttaa maahanmuuttoon ja niin poispäin. Ja toista sitä. Kysymykset ovat oikeutettuja, mutta valiokuntamme tehtävä ja parlamentin tehtävä on pitää huolta siitä, että emme vain teeskentele ja puhu tyhjää ilmastomenojen suhteen, vaan meidän täytyy todella pitää huolta siitä, että tavoitteet täytäntöön pannaan. Joten, kollegat, puheenjohtaja, kolme pääkohtaa ottaisin esille. Komissio on laatimassa pitkän aikavälin ilmastostrategiaa ja ilmastotoimia. Meidän täytyy saada selville sit, siitä lisää. Kansainvälinen ilmastopaneeli arvioi osana Talanoen dialogin osana, sehän on vaikka Fitchillä 2018 lokakuussa mennessä puolitoista äh, tavoitteista ja Katowicessa on joulukuussa COP-kokous. Ja silläkin on mahdollisuus nostaa kunnianhimon tasoa ja arvostamme tämän päivän keskustelua EU-budjetin mahdollisesta vaikutuksesta ilmasta energiakehikkoon. Ja vielä kerran kiitokset kaikille, jotka ovat ottaneet osaa keskusteluun. Kiitos. Merci, monsieur le rapporteur. Kiitoksia esittelijä. Kiitoksia, että alustitte tämän keskustelun. Haluamme varmistaa, että ilmastonmuutoksen torjunta ei pelkästään ole hyvien aikomusten luettelu. Sitten ensimmäinen paneeli, jonka puheenjohtajana toimii Valean. Kiitoksia paljon. Ensimmäinen paneeli käsittelee haasteita ja mahdollisuuksia, joita avautuu eu budjetin osalta – kun on kyse Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteista. Minulla on nyt ilo ja kunnia toivottaa tervetulleeksi kaksi asiantuntijaa, on kutsuttu puhumaan aiheesta. Herra Philip Owen, ensinnäkin ilmastopääosastolta komissiosta, sekä rouva Monika Skatasta. Hän vastaa ympäristö-, ilmasto- ja sosiaalipolitiikasta Euroopan investointipankissa. Ensimmäisenä puhuu herra Owen. Thank you, um, Kiitoksia arvon puheenjohtaja. Hyvää iltapäivää kaikille ja kiitoksia siitä, että minut kutsuttiin ja ilmastopääosasto kutsuttiin mukaan tämän päivän keskustelussa tarkastellaan haasteita ja mahdollisuuksia EUn budjetin osalta, kun on kyse Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteista. On hyvä, että kuulemme joitakin kysymyksiä esittelijän suulla. Hän ikään kuin loi taustaa keskustelua varten koska itse ainakin käsittelen kahta aihetta, jonka hänkin mainitsee tässä lyhyessä, mutta ytimekkäässä puheenvuorossani. Kuten hyvin tiedätte, tämänpäiväinen kokous on äärimmäisen ajankohtainen, koska komissio tulee tekemään ehdotuksensa pitkän aikavälin budjetista vuoden 2020 jälkeen toinen päivä toukokuuta, eli viikon kuluttua. Parhaillaan käydään kuumeisesti keskusteluita aiheesta ja viime päivinä ja viikonloppuinenkin viikonloppunakin aikana keskustelua käytiin yötä päivää ja sähköposteja lenteli suuntaan ja toiseen ympäri vuorokauden. YK on IP ilmastokäsittelevä konferenssi alkaa pian, joten tässäkin taustalla vasta erittäin kohtainen aihe. Kun tarkastellaan ilmastorahoitusta ja MFF ja kaikkea muuta, niin kestävästä rahoituksesta on puhe. Toimintasuunnitelma saatiin maaliskuun alussa ensimmäinen tärkeä huippukokous pidettiin 22. marraskuuta, joten tämä lainsäädäntö on nyt pikkuhiljaa muutottamassa. Haluaisin aluksi muistuttaa kolmesta tavoitteesta, jotka ovat Pariisin ilmastosopimuksessa kolmesta tärkeimmästä tavoitteesta. Keskiverto ilmaston lämpeneminen rajoittaa 2 prosenttiin Lisäksi täytyy lisätä mahdollisuutta mukautua ilmastonmuutoksen vaikutuksiin, joita tulee vääjäämättä, ei pelkästään kehitysmaassa, mutta erittäin pitkälti myöskin EU-ssa ja kolmanneksi. Halutaan varmistaa, että rahoitusvirrat ovat johdonmukaisia ja edistävät ilmastohäiriöiden kestävyyttä ja vähähiilisyyttä. Mitä lievennystavoitteeseen tulee? Lokakuussa 2014 Euroopan neuvosto määräsi, että 40 prosenttia pitäisi vähentää kasvihuonekaasupäästöjä ja uusiutuva energia pitäisi käyttää enemmän energiatehokkuutta, pitäisi parantaa 20 prosenttia, prosentilla kumpaakin. Mitä lievennystoimiin tulee, Euroopan unioni on pikkuhiljaa todellakin saavuttamassa nämä tavoitteet. Lainsäädäntö, joka koskee päästökapjärjestelmää, joka kattaa 45 prosenttia taloudesta on hyväksytty. Lisäksi maankäyttö, maankäytön muutos ja metsänhoitoa koskeva menetelmä on laadittu laskentamenetelmä. Lisäksi voidaan tarkastella, kuinka jäsenvaltiot pystyvät vastaamaan haasteisiin. 25 prosenttia vielä taloudesta saadaan kaasupäästö kaupan piiriin. Hyvin paljon työtä on tehty, millä tarkastetaan sieltä alakohtaisesti. Valvonta, tulokset, jotka liittyvät raskaseen hiljattain, saatiin myöskin valmiiksi uusiutuva energia- energiatehokkuuskeskustelut käydään myöskin, niitä parhaillaan käsitellään yhteislainsäätien kesken. Palataanko eräisen seikkaan, jonka sitä mainitsi, kuinka lisätään kunnianhimon tasoa. Komissio meni hieman pidemmälle energiatehokkuuden suhteen kuin mitä alun perin, koska New York neuropanosta puhui 27 prosentista ja komissio ehdottaa 30 prosenttia. Uskon, että parlamentilla on vielä suurempi kunnianhimon taso tässä suhteessa, joten me pidämme kiinni tästä kunnianhimon tasosta jatkossakin. Ja sen lisäksi, mitä EU tapahtuu, Meillä on myöskin Kigalin muutos Montrealin pöytäkirjan, joka sai uusia kausia mukaan tähän tavoitteeseen vuoteen 2020 mennessä. Globaalin markkinaperusteen mekanismi hyväksyttiin viime vuonna ja hiljattain huhtikuussa toukokuussa IMOn kokouksessa 50 prosenttia onnistuttiin otettamaan päästöjen vähennystavoitteeksi vuoteen 2050 mennessä, joten ilmaston muutoksen lieventämistoimia on tehty monenlaisia. Lisäksi Euroopan unioni on 2013 vuodesta eteenpäin ollut kokonaisvaltainen strategia, jonka välineitä arvioidaan parhaillaan jotta voidaan lyhtyä lisää toimenpiteisiin lähitulevaisuudessa lopuksi, kuten mainitsin, kestävä rahoituspuoli. Viralliskin toimintasuunnitelma tätä varten se hyväksyttiin maaliskuun alussa. Toinen haaste nyt on se, löytyykö rahaa, voidaanko pistää suusäkkiä myöten ilmastonmuutokseen mukautuminen, sen lieventäminen ja häiriönsietokyvyn varmistaminen. Nyt halutaan pitkällä aikavälillä varmistaa budjettirahoitus. Tässä suhteessa on täysin selvää, että uuden talousarvion täytyy käsitellä seikkoja, kuten uusi, uudet vaatimukset, jotka ovat lähinnä kansallisten sydäntä, turvallisuus, puolustus, kysymykset esimerkiksi. Lisäksi siinä puututaan siihen, kuinka suhtaudutaan siihen, että on kuningaskunta lähtee EU-sta, kuinka tämä otetaan huomioon erittäin tarkoin tarkastamista saadaan säästöjä ja kustannustehokkuutta, jota prioriteetti voidaan kattaa. Olemassa muitakin yhä merkittävämpiä seikkoja. Ilmastonmuutospolitiikkaa ja siihen liittyvä rahoitus on vaikea pitää poliittisella agendalla merkittävässä asemassa, koska on monia muitakin kilpailevia aiheita jotka edellyttävät huomiota. Tuossa talousarviossa on paljon mahdollisuuksia, kyllä. EUn talousarvio on ainut investointipudjetti ja kohesiorahoitus tulee taatusti jatkumaan. Eilisestä Financial Times-lehdestä luin, kuinka raha siirretään pohjoisesta etelään ja kaikkea tällaista, mutta ihan varmasti tarvitaan edelleenkin investointeja kohesiohrautuksen kautta, maatalousrahoitusta Sekin tutkimusta ja innovaatiota täytyy tukea investoinnilla. Se täytyy katsoa myöskin Euroopan ulkopuolelle antaa kehitysapua. Minun nähdäkseni on täysin päivän selvää, että mikä halutaan päästä 2030 ilmasto- ja energiatavoitteeseen, tämä tulee maksamaan paljon rahaa. Vaikutusarvio, joka liittyy puhtaan energian pakettiin, mainitsi luvun 189 miljardia euroa tarvittaisiin vuodessa lisää 20 30 vuosille. Tämä on valtava määrä rahaa tietystikin, mutta hyvin pieni summa kuitenkin, kun otetaan huomioon kansainvälisen energiajärjestön arvion, jonka mukaan kolme biljoonaa euroa tarvittaisiin tulevien haasteiden toteuttamiseen, kaikki, jotta voidaan vastata kestävän kehityksen tavoitteisiin. Lähes on täysin selvää, että ei EUn talousarvio eikä mikään muukaan julkinen budjetti voi koskaan päästä välttäviin summiin, kuin tarkasti investointitarvetta, mutta eu budjetti voi kuitenkin osoittaa, se voi rahoittaa pilottihankkeita, jotka ovat toimia esimerkkejä. Lisäksi voidaan vähentää kolmansien osapuolten ja yksityisen sektorin riskejä. Samalla voidaan edistää EUn lisäarvon syntymistä rajat toiminnalla jäsenvaltioiden ja jäsenvaltiot eivät yksittäisten ohjelmien suhteen näin voi vielä tehdä. Täten voidaan osoittaa, kuinka EUn talousarvio voi saada vaikutusta aikaan. Ja Pariisin sopimuksen kunnioittaminen, kuten esittelijä totesi, mikäli koko budjetista tehtäisiin Pariisin sopimusta vastaava niin kuin Ranskan ympäristövirasto pyrkii tekemään, niin tämä olisi taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristön kannalta terve budjetti. Ja täällä päästäisiin myöskin kestävän kehityksen tavoitteisiin. Täytyy katsoa kuitenkin pidemmällä aikavälillä asioita. Meillä on Telenoan prosessi. Fijin suunnalla annetaan jatkuvasti jatkuva puurapuolella käydä. 2023 tullaan tarkastelemaan tilannetta uudelleen. Me ilmastohaasteisiin ja politiikkaan tulee meitä esittää kolme kysymystä tänä vuonna. Missä me olemme? Ja uskon, että EUn kannalta meillä on erittäin hieno tarina kerrottavana, mutta missä muut osapuolet ovat? Mihin haluamme mennä? Minä jo totesin, että komissio on jo lisännyt kunnianhimon tasoa, mutta mi- mi- mihin autaan pitkällä aikavälillä, kuinka se päästään. Ja ihan taatusti IPCC ja 1,5 prosentin raportti on tässä suhteessa erittäin tärkeä. Ja tämän kaiken valossa jo ottaen huomioon sen, että Euroopan neuvosto maaliskuussa pyysi komissiolta vuosisadan puolivälin strategiaa. Pariisihan on 2030 saakka strategia, niin komissio tulee laatimaan strategian vuoteen 2050 mennessä. Nyt halutaan nopeuttaa, nopeuttaa prosessia ja kuinka jo ennen Katowicen osapuolikonferenssia saataisiin valmistelua toteutettua ja suunnitelmia tehtyä. Julkinen kuuleminen tullaan järjestämään ja työ on jo aloitettu tässä suhteessa. Kun otetaan huomioon 2050 strategia ja Telenoan vuoropuhelu tänä vuonna, kun otetaan huomioon 2023, tehdään globaali tarkastelu tilanteesta, jossa mennään, niin tämä myöskin vie eteenpäin tutkimusta ja tietotaitoa. Joku tietämys, jota voidaan käyttää vuonna 2050 ei ole vielä olemassa, meidän täytyy investoida voimakkaasti tutkimuspuoleen. Tämä tarjoaa mahdollisuuksia myöskin EUn talousarvion kohdalla tämän avautumaisuuksia. 2028 Tulen tekemään jälleen kerran maailmanlaajuinen arvio ja palataan vielä asiaan. Ensimmäistä kertaa silloin tulen tarkastelemaan puolivälin arvioita nykyisten ohjelmien osalta, joita tullaan ehdottamaan ensi kuussa. Tähän voidaan myöskin palata sitten, kun edistystä tapahtuu toimijoiden välillä. Haluaisin lopuksi vielä mainita jo muutamia mahdollisuuksia ja haasteita, ensinnäkin usko, että meidän täytyy laatia lainsäädäntö. Että meillä on lainsäädäntö, jos, jos on 12 vuoden pro, horisontti. Tiedämme, mit, mitä tehdään 20-30 mennessä. Ja luodaan strategiaa sitten samalla myöskin vuotta 2050 silmällä pitäen. Kysy pelkästään uudesta kontekstista. Euroopassa myöskin maailmanlaajuisesti. Tämä luo myöskin yrityksille investointivarmuutta ja tutkimus- ja tuotekehitys voidaan myöskin varmistaa tällä tavalla. Meidän täytyy investointivarmuutta entisestäänkin lisätä. Mitä ei ole investointi, koska budjetti on investointibudjetti, sillä voidaan edistää asioiden eteenpäin viemistä ja vähentää kolmansien osapuolten riskejä. Tätä myöskin kannustetaan tutkimukseen ja tuotekehitykseen. Lisäksi vaikuttaa siltä, että on valtavasti poliittista mielenkiintoa, joka kohdistuu ilmastorahoitukseen. Tämäkin on mukana kuvissa. Haasteita on näköpiirissä se on vääjäämätöntä, vääjäämätön tosiasia. Ja EU-talousarvion summat eivät riitä vastaamaan kaikkiin haasteisiin tänä päivänä. Kuten aiemmin mainitsin, uskon, että meillä on edessämme myöskin yhä suurempia poliittisia haasteita, kun halutaan pitää ilmastotoimia tärkeässä asemassa ja koska on monia muitakin asioita, kuten maahanmuutto, turvallisuus ja puolustuskysymykset jotka ovat ilmastokysymysten ohella erittäin tärkeitä, myöskin sosiaaliasiat. Ja kun ilmastokysymyksiä otan pitää korkeassa asemassa esityslistalla niin investoimalla tähän ja tekemällä yhteistyötä kansainvälisesti, vain tätä voimme pitää ilmastokysymykset edelleenkin tärkeässä asemassa. No, Madame Monika Sakasta from the European... Rova Monika Sakasta, Euroopan investointipankista, olkaa hyvä. And thank you for the... Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia kaikesta siitä, mitä investointipankki on tehnyt tässä aiheessa. Haluan antaa teille nyt katsauksen työhön, jota on tehty investointipankissa. Ja sitten katsomme näitä haasteita ja mahdollisuuksia. Näinhän meitä pyydettiin tekemään. Euroopan investointipankki on tehnyt paljon näiden päätavoitteiden osalta. Me tuemme täytäntöönpanoa ja ilmastotoimia. Se on selkeä tavoite, jota tuemme. Meillä on selkeä tavoite. Se liittyy ilmastotoimiin. Ainakin 25 prosenttia omista resursseista pitäisi saada tähän. Olemme korottaneet tätä kunnianhimoa. Olemme lainanneet kehitysmaille ja pyrimme 35 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä. Ja miksi puhutaan tavoitteista? Niillä on merkitystä, kun ajatellaan, eh, kuinka paljon eri instituutiot kiinnittävät huomiota tähän alaan. Ja nyt kun ESIR on kehittynyt, niin olemme nähneet, että kunnianhimoa on enemmän. Nyt puhutaan 40 prosentista innovaatioinfrastruktuurihankkeissa. Eli nämä ovat tärkeitä tavoitteita, mutta sinänsä tavoitteet eivät vielä riitä. Tavoitteita on, tavoitteisiin on päästy vuosittain vuonna 2017 ilmastorahoitus oli 19,4 ja kohta on sitten lopputarkastus näiden lukujen osalta. Ne vielä tarkastetaan, mutta 19,4 miljardia ilmastotoimiin, eli 24 prosenttia kaikista menoista, ja EUn ulkoiset toimet 2,5 miljardia, joka on yli 4 prosenttia lainaa, lainoista kehitysmaille. Eli me olemme päässeet tavoitteisiin siitä lähtien, kun niistä sovittiin. Ehkä keskustelun aikana voisimme miettiä, katsoa sitä, miten varat jaetaan, onko ongelmia tietyissä maissa. Näin ikävä kyllä on. Ja myöskin täytyy muistaa, että tavoitteeseen voidaan päästä, mutta meidän täytyy katsoa, mitä on kirjattu näihin sopimuksiin, millaisia prioriteetteja on kirjattu politiikkaan ja millä tavalla poliittisesti voidaan tukea tiettyjen hankkeiden priorisointia. Se on tärkeä asia, johon täytyy keskittyä. Tähän on pyritty tekemään alakohtaisesti vuoropuhelussa vastapuolien kanssa. Vuoden 2015 ilmastostrategia, joka meillä on ollut pankissa ja jota nyt pannaan täysimittaisesti täytäntöön, se keskittyy tavoitteiden lisäksi siihen, että pystymme vaikuttamaan ilmastotoimien rahoittamiseen. Ja tällä hetkellä – muiden pankkien kanssa koetamme katsoa, mitä Pariisi merkitsee, kun mietimme omia toimiamme ja niiden priorisointia useilla aloilla. Auenkin juuri totesi, että meidän on pidettävä silmällä sitä, mitä nyt tapahtuu tällä alalla. Tämä oli toinen tavoitteemme ilmastostrategiassa. Ja tämä on tosiaan yksi haaste, joka meillä on. Nämä mukauttamisluvut eivät nouse. Ja voimme kohta puhua sitten tähän asiaan liittyvistä haasteista ja mahdollisuuksista. Kolmas ala, joka on tärkeä ilmastostrategiassa, ja tämähän on kaiken ytimessä, jotta pystymme puuttumaan näihin asioihin, joista Owen puhui, eli valtavirtaistaminen. Täytyy ymmärtää, miten valtavirtaistetaan ilmastotoimet, investoinnit kaikilla aloilla. Millä tavalla voidaan löytää synergiaa eri politiikan alojen ja tavoitteiden välille. Ja minkälaisilla investoinneilla meitä voidaan auttaa etenemään, jos ajatellaan esimerkiksi synergiaa ilmastonmuutostoimien kiertotalouden välillä ja synergia ilmastotoimien välillä. Esimerkiksi jos vesihuoltoa parannetaan, meidän täytyy miettiä näitä energiakysymyksiä ja samalla varmistaa, että toimimme tavalla, joka vastaa Pariisin tavoitteita. Eli synergiaa on, ja meidän täytyy ymmärtää, miten valtavirtaistetaan näitä toimia. Ja tällä alalla Euroopan investointipankki on ollut eturintamassa. Sen lisäksi, että on varmistettu, että välineet, jotka ovat mukana kustannushyötyanalyyseissä, esimerkiksi hiilen hinnan määrittämisessä, ne vaikuttavat näihin valintoihin, joita tehdään hankkeiden yhteydessä. Mutta lisäksi täytyy varmistaa, että meillä on sisäistä kapasiteettia, jota kehitetään ja täytyy ymmärtää, miten eri aloilla nämä määritelmät, joita on tehty, miten niitä voidaan soveltaa ja miten voidaan saada aikaan hankkeita, jotka torjuvat ilmastonmuutoksen vaikutuksia kaikilla aloilla. Ja tähän on keskitytty viimeisen kahden vuoden aikana. Ja tämä on tärkeää, kun katsotaan ulkopuolelle, koska kysehän on yksi suurimmista haasteista, joita meillä tällä hetkellä on. Ei kyse ole pelkästään tästä politiikasta, vaan myöskin siitä, että investointihankkeet toimivat. Ja tähän liittyy sitten kapasiteettikysymys, rajoitukset, mutta tähän liittyy myös mahdollisuuksia sen suhteen, mitä investointipankki pystyy tekemään. Esimerkiksi tukemalla toimia asiantuntijatasolla. Ja sitten on erityishankkeita, jotka liittyvät tahoihin, joilla on keskeinen rooli Pariisin tavoitteiden saavuttamisessa. Eli puhun kaupungeista, paikallisviranomaisista ja Urbisohjelmaa ja EUn ulkopuolella Global Urbis-hanke komission ja muiden hallinnoitsemana ja johtaa parempaan suunnitteluun valmistelemme hankkeita paremmin ja näin voidaan lisätä investointeja ilmastotoimiin. Toinen tärkeä asia, jos, johon tarvitaan tukea ulkoisilta sijoitusryhmiltä, erityisesti niiltä, joilla on investointiohjelmia, ne liittyvät ilmastokriisin hallinnointiin. Ja me olemme käynnistämässä tämän järjestelmän ja me tarkastelemme hankkeita, jotka liittyvät tälle alalle. Tämä koskee kaikkia hankkeita vuonna 2020, mutta ilmastonhallinnointijärjestelmä ei ainoastaan liity riskien havainnointiin, vaan myöskin katsotaan, millaisia ratkaisuja löydetään, miten voidaan, mitä resursseja tarvitaan, jotta voidaan puuttua ongelmiin. Näissä asioissa meillä on asiantuntemusta asiantuntijatasolla ja voimme antaa neuvoja kaikille osapuolille, jotka haluavat meiltä apua. Tällä hetkellä keskustelemme yhden jäsenvaltion kanssa, joka haluaa, että tarkastelemme hydrologisia riskiohjelmia. Ja juuri tällaisissa asioissa haluamme olla mukana toimimassa. Ja kuten Owen sanoi, teki komissio tai investointipankki mitä hyvänsä, se ei riitä. On varmistettava, että viherytetään rahoitusjärjestelmään. Meidän pitää keskittyä kestävään rahoitukseen. Ja EUn toimintasuunnitelma kestävän rahoituksen osalta on keskeinen. Euroopan investointipankki on ollut mukana keskustelemassa näistä asioista. Ja meillä on asiantuntemusta kun ajatellaan yksityisen rahoituksen hyödyntämistä ja yksityiset luotot. Jos katsotte varojamme, olemme saaneet lisäpääomaa noin kolminkertaisesti. Ja me nyt tarkastelemme kapasiteettia innovoida rahoitusvälineitä? Se on suuri kysymys. Ja toinen kysymys, jota halusin korostaa, ja ehkä tuomioistuinkin korostaa tätä, eli uskottavuus ja selkeys ovat tärkeitä asioita. On mahdotonta muuttaa rahavirtatapoja rahoitusmarkkinoilla, jos meillä ei ole selkeitä määritelmiä, jotka ainakin voidaan kääntää erilaisten obligaatioiden liikkeelle laskijoiden osalta. Iksihän lyhdyimme tähän 11 vuotta sitten ja nyt ilmastoasioista liitytään nyt sitten kestävyysobligaatioihin. Ja investointipankilla on tärkeä rooli. Se toimii pioneerina, joka osoittaa, että tämä on mahdollista. Ja tässä on mahdollista toimia uskottavasti. Ja tämä on tärkeää, kun ajatellaan markkinoiden rakentamista ja täytyy varmistaa, että saamme enemmän yksityistä rahoitusta ilmastotoimiin. Ja nyt sitten yleisemmin kestävyystavoitteisiin. Päätän tähän ja olen valmi, valmiina vastaamaan sitten kysymyksiin. Kiitoksia. Kiitoksia teille molemmille erittäin mielenkiintoisista puheenvuoroista. Haluaisiko joku kollega puheenvuoron tähän yhteyteen? Eli haluan niin, uskon, että teidän molempien kommentit olivat erittäin merkittäviä meille. aivan totta, että lainsäädäntöä on annettu. Lainsäädäntö osoittaa, miten merkittäviä muutoksia on tapahtunut liiketoimintatavassamme. Ja tässä kaikessa tarvitaan rahaa. Ja se, että saadaan yksityisiä investointeja, on erittäin tarpeellinen asia. Tämän kaikki myöntävät. Kuten herra Owen totesi, ilmasto toimenpideohjelma tulee kilpailemaan muiden prioriteettien kanssa. Ja viime kädessä toiminnan täytyy olla kannattavaa, jotta se nauttii tukea. Kenties tästä voitaisiin puhua enemmänkin siitä, mitä tarvitaan, jotta saataisiin houkuteltua enemmän investointeja yksityiseltä puolelta ja myöskin parempaa vipuvaikutusta rahalle. Tämä oli kenties kysymys EPn suuntaan. Edustaja Tarant, olisiko teillä kysyttävää? Edustaja Sole ensin. Eh, no, I just uh, wanted to thank the... Minä haluaisin kiittää puhuja heidän antamasta informaatiosta. Minulla on kysymys Euroopan investointipankille oikeastaan. Olen lukenut jostain, en tällä kertaa Financial Timesista, että olette myös antaneet merkittävästi rahaa Volkswageniselle yritykselle. Ja minun kysymykseni on, Miten te kuvaatte tämän taseessa? Oliko tämä ympäristötoimi? Vai käyttäisittekö jotain muuta termiä siitä? Herra Saula. Thank you and... Kiitos. Ja kiitos myös kaikista puheenvuoroista. Selvää on, että budjetin täytyy toimia työvälineenä jonka avulla me saavutamme ilmasto- ja energiatavoitteemme. Ja siksi kaikki sidosryhmät täytyy saada mukaan, myöskin kaikki hallinnon tasot taistellaksemme ilmastonmuutosta vastaan, vähähiilisyyden puolesta, kestävien, kestävän kehityksen tavoitteiden puolesta. Usein kansalaiset ovat hyvin aktiivisia – Ja usein paikalliset alueviranomaiset tarttuvat haasteisiin kunnianhimoisemmin kuin muut. Miten paikallinen ja aluetaso saataisiin paremmin mukaan? Voisiko M-budjetti antaa suorempia kannusteita paikallisia alueviranomaisille budjettipäätöksissään? ilmastonmuutoksen vastaisessa toiminnassa. Kiitos. Thank you very much. No. Kiitoksia paljon. Herra Howard. Thank you, uh, Kiitoksia, puheenjohtaja. Te puhuitte ehdoista hankkeessa ja haluaisin tästä kuulla vähän lisää. Mitkä mielestänne ovat tehokkaimmat ehdot, joita voidaan soveltaa investointipankin rahoittamissa hankkeissa, jotta voidaan varmistaa, että Pariisin ilmastosääntöjä noudatetaan. Ja mitä on opittu eri hankkeista, joita on rahoitettu EUn talousarviosta käytännön tasolla? Thank you. Madame Dali. Edustaja Dali. Thank you, Chair. I would like to... Kiitos. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos puhua lähinnä ympäristönäkökulmasta. Ajattelen, että olen ympäristövaliokunnan jäsen. Meillä on ollut joukko lainsäädäntöehdotuksia ja lainsäädäntöäkin, joilla pyritään puuttumaan ilmastonmuutokseen. Usein kohtamme haasteen siinä, että lainsäädäntö kulkee samalla linjalla kuin Pariisin ilmastonmuut sopimus. Joskus minusta tuntuu, että meiltä puuttuu sen kunnianhimoa kunnioittaa sopimusta. Ja viittaan tässä erityisesti yhteen instituution. Ja joskus mietityttää, pyrimmekö puuttumaan ilmastonmuutokseen ja toiminta jää vajaaksi. Jos me haluamme, että EU olisi todellakin ilmastojohtaja, meidän täytyy nopeasti suunnata ja e budjettia puhtaaseen energiaan, erityisesti 2020 jälkeisellä kaudella. Uskon, että nyt meillä on mahdollisuus myöskin monimuotoisten rahoituskehityksen aikana, kun sitä neuvotellaan, puuttua tähän sitä kysymyksiä miten EU voisi edetä, ja tämä rahoitus tällä sanotaan tosi kestävä kehityksen ja toimintaa. Minkälaisia aloitteita on? Miten, mitä käytännössä tapahtuu? tämä kysymys on, miten jäsenvaltioiden yhteistyö lisääntyy vihreän rahoituksen alueella? Miten ne edistävät vähähiilisiä ympäristöresilienttejä talouksia. And, uh... Kiitos nyt puheenvuoroja sitten asiantuntijoille. Kumpi teistä haluaa puhua ensin? Maybe Mr. Owen first, yeah? Erä Owen ehkä. EPlle tuli enemmän kysymyksiä, mutta siitä huolimatta te saatte kyllä oman osanne tästä kysymyksestä myöskin, joten olkaa hyvä. Thank you very much, Madam Co-Chair. Kiitos paljon, rouva puheenjohtaja. Kiitoksia näistä kysymyksistä. Kuten te sanoitte, suurin osa niistä oli osoitettu kollegalle niin Monikalle Euroopan investointipankista. Vastaavasit hänen osaamisaluettaan, mutta pari vastausta silti. Tää kysyttiin siitä, kuinka saadaan yksityinen sektori kiinnostumaan. Tämä oli melkoisen laaja kysymys. Voin mainita muutaman ajatuksen itsekin. Ensinnäkin sääntelyvarmuutta tarvitaan. Mikäli on lainsäädäntöä, pidemmän aikavälin lainsäädäntöä vuoteen 2030 mennessä, niin tämä jo kannustaa yksityissektoria tulemaan mukaan. Ja EUn talousarvoita kun käytetään hyväksi. Meillähän on erilaisia investointirahastoja, joilla saadaan aikaan investointeja, mutta myöskin sekavälineitä, blending-välineitä, joissa on takuita tai ei ole takuita. Omalla alueellani on yksityistä rahoitusta esimerkiksi energiatehokkuus toimia varten, joita hoitaa Euroopan investointipankki. Monia tapoja voidaan, monilla tavoin voidaan käyttää EUn talousarvioita riskin vääntämiseen, eli sääntelyvarmuus ja kannustimien käyttö. Näitä kahta välinettä voidaan käyttää hyväksi, jotta asioita voidaan eteenpäin. Tämä kysyttiin myöskin, kuinka saadaan alue- ja paikallistason toimijat mukaan. Jälleen kerran uskon, että erityisestikin yksi ohjelma, joka kuuluu ilmastopääsoston piiriin, on LIFE-ohjelma. Sitä hallinnoidaan paikallistasolla. Kansasjärjestöt ja avunsaajat ja pitävät siellä yllä il- ilmasto- ja luontoalan ohjelmia, pyörittävät niitä alue- ja paikallisviranomaisia kaupunkeja ja muita on myöskin ollut avunsaajien joukossa tästä ohjelmasta. Luulen, että kokonaisvaltaiset tavoitteet pitäisi asettaa korkealle tasolle. Ei tämä tarkoita sitä, etteikö kunnollinen rooli voisi olla myöskin paikallistoimijoilla. Ja myöskin Global Government, Government of Mayors, tämä kaupunginjohtajien yhteishanke, myöskin voi ottaa mukaan toimia liittyvät ilmastopolitiikkaan kaupungistasolla. Robert Dali puolestaan esti kysymyksen, kuinka voidaan budjetti suunnata uudelleen kestäviin käytänteisiin ja toimenpiteisiin. Puolet pitäisi olla riittävän suuri, saada tutkimusta ja innovointiaikaan Esimerkiksi yhdeksäs tutkimuksen puiteohjelma. Komissio on tehnyt tässä, tässä suhteessa ehdotuksia ja yhteislainsäädäntö voivat siihen ehdotuksen vielä vaikuttaa, mikä eivät siitä pidä. Omalta kannaltani voin todeta, että ensinnäkin tutkimusta innovointia menneisyydessäkin on pyritty valtavirtaistamaan niin, että ilmastopolitiikot otetaan mukaan. Tähän voidaan ohjata rahaa ja muutenkin voidaan varmistaa, että koko EUn talousalvio arvio on vaikutusarvioihin perustuvaa. Aina kun rahaa käytetään, täytyy varmistaa, että kaikki on taloudellisesti ja ympäristön kannalta ja sosiaalisesti kestävällä pohjalla. Lisäksi täytyy muistaa, että viime kädessä kyse on täytäntöönpanosta kestävän kehityksen tavoitteiden täytäntöönpanosta. Nämäkin voivat ajaa meitä oikeaan suuntaan ja kannustaa eteenpäin. Mitä jäsenvaltioihin ja vihreään rahoitukseen tulee, uskon, että nyt on, ollaan vasta alkumetreillä tässä suhteessa. Toimintasuunnitelma, joka liittyy kestävään rahoitukseen ja joka hyväksyttiin maaliskuun alussa, on yksi asia, kollegat muualla komissiossa, esimerkiksi FISMA päästöllä sanoi, että neuvosto tukee voimakkaasti tätä ohjelmaa. Nyt täytyy katsoa, kuinka sitten asia muotoutuu yksityiskohtaisella tasolla. Mikäli ajan myötä tästä tulee lainsäädäntöä, on täysin selvää, että jäsenvaltioiden täytyy silloin noudattaa meidän ajatuksiamme ja lainsäädäntöämme. Joten tätäkin päästään eteenpäin. Kiitoksia paljon. Sitten toinen puhuja tästä, olkaa hyvä. Uh, eh, we... Koitan vastata mahdollisimman monen. Aloitan tästä viimeisestä asiasta. Eli katsotaan, miten töitä tehdään rahoitusmarkkinoiden eli elementtien kanssa. Ja ensin yksinkertaisin toimintatapa. Eli teemme työtä rahoitusmaailman välikäsien kanssa. Se on lähtökohta. Tällä tavalla voimme varmistaa, että levitämme tietoa sen suhteen, miten voidaan tehostaa energiaa, tehokkuutta. Sehän on tärkeää pk-yrityksille ja yleisesti teollisuudelle. Eli me teemme työtä välikäsien kanssa – jotta ymmärretään eri raportointityyppejä ja toimintoja. Raportit ovat tärkeitä, jotta pankit voivat tarkastella erilaisia salkkuja ilmastotoimissa. Teemme työtä tällä alalla. Meillä on myöskin sähköisen oppimisen väline, joka liittyy erityisesti sosiaalisiin ja ympäristökysymyksiin, mutta siellä on myöskin ilmastoasioita, ja varmaan siirrymme hiukan enemmän tähän suuntaan. Eli tämä on suora yhteys rahoitusmaailman välikäsin. Ja tavat, jotka liittyvät eri välineisiin. Pyrimme saamaan lisää yksityistä rahoitusta. Ja jos aloitetaan taas yksinkertaisemmasta Eli kun investoi tiettyihin rahastoihin, jotka liittyvät uusiutuviin energialähteisiin tai energiatehokkuuteen, olemme nähneet, että tällä on ollut haloefekti. Pankkien läsnäolo rahastoissa on antanut vaikutelman vakaudesta ja muutkin ovat lähteneet mukaan näihin välineisiin. Ja jos ajatellaan vaikka rahastoja, joissa on meidän rahojamme tai lahjoittajien rahoja, näillä on vahvistettu esimerkiksi suojelua suojelun muotoja, jotka parantavat näiden hankkeiden profiilia. Näin on käynyt esimerkiksi Euroopan energiatehokkuusrahaston osalta – ja yksi lippulaivahankkeesta EUn ulkopuolella, eli GIREF, eli globaali rahasto, rahastojen rahasto, joka on nyt toisessa vaiheessa. Ja ensimmäisessä vaiheessa saatiin investointeja 20-30 kertaa enemmän kuin mikä oli alkuperäinen panos panostus. Ja meillä on yksinkertaisempaa, yksityiskohtaisempaa tietoa eri välineistä, jos teitä kiinnostaa. Ja sitten koko rahoitusala, ja palaan siihen, mitä sanottiin kestävästä rahoituksen toimintasuunnitelmasta. Keskeistä on se, että meillä on selkeä luokittelu, selkeitä toimia joiden katsotaan vaikuttavan ilmastotoimintaan. Meillä on metodologia, joka on kehitetty yhdessä muiden tahojen kanssa, joiden kanssa laaditaan yhteisraportteja. Ja tämä on ollut pohjana Euroopan investointipankin toiminnalle tällä lailla, ja haluamme edelleen jatkaa tätä toimintaa. Yksi kysymys liittyi Volkswagenin. Tässähän kyse oli petoksesta. Eli tämä on hyvin poikkeuksellinen tapaus. Ja pankki on soveltanut kaikkia toimia, jotka liittyvät sen petosten torjuntapolitiikkaan. Laina maksettiin takaisin. Emme ole myöntämässä Volkswagenille uusia lainoja. Ja muutenkin suhteet ovat nyt hiukan jäissä. ja pankki miettii muitakin toimintatapoja tällä hetkellä. Kyse ei ole siitä, oliko tämä ilmastotoimi vai mikä, mutta on hyvin erityislaatuinen tapaus. Paikallisyhteisöt ja sidosryhmät yleisemmin kaupungilla tällä hetkellä on erittäin keskeinen rooli, eikä vain kaupungilla, vaan myöskin alueilla – Tämä on nyt tajuttu kansainvälisestikin COP21-tasolla. Joku sanoi, että Yhdysvallat ei ollut paikalla, mutta kyllä Yhdysvallat olivat paikalla. Kaupungit olivat paikalla, osavaltiot ja yksityissektori olivat edustettuina. Eli meidän täytyy vielä eteenpäin asioita, jotka ovat tärkeitä paikallisyhteisöille. Ja myöskin paljon investointeja tarvitaan tällä tasolla ja siksi korostan niin paljon esimerkiksi Urbis-hanketta EU-ssa. Meidän täytyy varmistaa, että sen yhteydessä kiinnitetään huomiota ilmastotoimiin, mutta nyt kun meillä on kaupunginjohtajien ilmastosopimus, niin siinä mukana on myöskin esimerkiksi me, ja siellä tarkastellaan näitä asioita kansainvälisellä tasolla – ja meillä on paljon yhteistyötä, jotta voitaisiin nähdä erilaiset roolit ja lisäarvo ja kilpailuedut, joita on eri tahoilla. Joillakin on tärkeä rooli poliittisessa vuoropuhelussa ja meillä taas on selkeä rooli hankkeiden valmistelussa ja rahoittamisessa. Ja löydämme rahoitusvälineitä ja saamme yksityistä rahoitusta myöskin mukaan. Ja kysyttiin ehdoista. Ja kun ajattelemme ilmastotoimiamme, niihin ei ole liitetty ehtoja, vaan meillä on ollut vuoropuhelua esimerkiksi näiden putkien määritelmästä. Nyt on mukaan otettu enemmän hankkeita, jotka kuuluvat näiden yleismääritelmien piiriin. Merkitystä on tietysti tavoitteilla. Niillä on saatu lainanmyöntäjät liikkeelle, mutta keskeistä on ollut se, että olemme tehneet yhteistyötä asiantuntijoiden ja pankkien kanssa. Ja millaista vuoropuhelua meillä on, millaisia kysymyksiä ja millaisia asiakirjoja haluamme saada hankkeiden tueksi ja kuinka voimme toimia uskottavalla tavalla. Kaikki ilmastoluvut tarkistetaan. Me taidamme olla ainoa taho, jossa näin tehdään. Ja tällainen valvonta on ollut tärkeä asia, ei pelkästään merkkinä markkinoille, vaan toteamme, että meidän täytyy tehdä asiat huolellisesti ja vakavasti. Tällä hetkellä analysoidaan koko salkkua. Emme katso ainoastaan menneisyyteen, vaan katsomme myöskin mahdollisuuksia. Katsomme investointimahdollisuuksia ilmastoalalla, kaikilla aloilla, kaikkialla maailmassa. Tämähän on tärkeä teksti, koska yksi asioista liittyy siihen, mitä meiltä nyt puuttuu että puuttuu, puuttuuko meiltä välineitä, työkalupakista, kun ajatellaan rahoitusvälineitä tai muita. Ja tämähän on sellaista toimintaa, jolla pystytään muuttamaan asioita. Sitten uudet tavat tehdä asioita. Erityisesti meidän täytyy keskittyä ympäristövaikutuksiin. Yhteistyö komission kanssa on tärkeää, jos ajatellaan aika kansallisia rahoitusmahdollisuuksia. Alussa siellä on hankaluuksia, mutta nyt on hankkeita, joissa keskitytään sopeutumista muihin asioihin, luontopohjaisia ratkaisuja. Katsomme, millä tavalla saataisiin mukaan yksityistä pääomaa alalle, jolla aikaisemmin oli vain valtion tukea. Näin voimme kehittää liiketoimintamalleja ja uusia omaisuuseräluokkia. Ja tällä tavalla voidaan muuttaa markkinoita. Kun siellä ymmärtää, että tämä toimii, tämä maksaa itsensä takaisin, niin tähän voi sijoittaa. Ja sitten me jossain vaiheessa voimme siirtyä takalalle, koska muut kiinnostuvat enemmän näistä alueista. Eli luonnonrahoitusväline on mallina ja toivottavasti sitä voidaan laajentaa myöskin EUn ulkopuolelle. Toivottavasti tässä tuli vastaus valtaosaan kysymyksistä. Puheenjohtaja Artuikin haluaa esittää kysymyksen paneelin jäsenelle. Olkaa hyvä. Kyllä. Haluaisin ilmaista hämmästykseni siitä, että ette puhuneet mahdollisista uusista varoista, omista varoista kun me puhumme monivuotisesta rahoituskehyksestä, otetaan esille kysymys omista varoista. Meillä on kerrottu tästä vipuvaikutuksesta, jolla investoijia voidaan vakottaa, eikä budjettipolitiikka voisi olla sellaista, että se ohjaa käyttäytymistä. Miten te suhtaudutte hiiliveroon EUn ulkorajoilla? Mikä on teidän mielipiteenne hiilimarkkinoista EU:ssa? Niin, että meillä olisi samanlaiset skaalat kaikissa EU-maissa. Eikö tämä olisi yksi niistä vivuista, joita me tarvitsemme? Sitten halusin kuulla mielipiteenne tästä kontrastista, joka meillä on. Bud- energiaverotuksessa, hiilen verotuksessa, kansallisella tasolla – ja kansainvälisten kuljetusten verokäsittelystä. Uskotteko, että me voimme pysyvästi päästä lentokoneiden ja alusten verotuksen kansainvälisessä kuljetuksessa kun lähikuljetuksissa verot kasautuvat niin, että ne painavat polttoaineiden käytössä. Olemme tehneet yhteismerkin monivuotisen rahoituskehyksen ja uusien omien varojen kanssa. Tässä erittäin läheinen kytkös, jonka olemme luoneet. Te haluatte hyvällistä, hyvää käyttäytymistä, eikö budjetti ja veropolitiikka voisi olla vipu ja kannustin, jolla myös käyttäytymisessä nähdään kerrannaisvaikutuksia. So Tämä kysymys pitäisi oikeastaan esittää kaikille panelisteille tänään ja myöskin kaikille jäsenille ja myöskin komission edustajille. Herra Owen, mikä haluatte kommentoida, niin olkaa hyvä. I, I will comment very brief. Aivan lyhyesti vain. Kiitos paljon tästä kysymyksestä. Uskon, että oikeudella kohtuudella voidaan sanoa, että 14. helmikuuta annetussa tiedonnassa mainittiin lukuisia uusia varoja, jotka liittyvät päästökauppajärjestelmään tai alv-pohjaiseen omaan varaan, yhteiseen yhdistettyyn yhtiöveropohjaan ja myöskin rahaveroajatus, joka verottaisi keskuspankkia, jotka, keskuspankkia, joka pistää rahaliikkeelle, Sitä täytyy keskustella ajalti. Kun kuningaskunta lähtee ja syntyy, turvallisuusmaahanmuutto, maahanmuuttoa ja muita uusia haasteita, niin oletettavasti tarvitaan enemmän rahoitusta näihinkin. Joten pitäisikö kenties nykyistä rahoituksen tasoa pitää yllä? Minun käsitykseni on, että hyvin paljon yksityiskohtaisia keskusteluita vielä käydään kollegoiden kesken komission puolella, kun on kysymistä varoista. Olen varma, että kaikki tulemme tietämään tarkalleen, missä tilanteessa ollaan pari viikon kuluttua. Mutta kaksi tärkeimpää kysymystä. Hiili veroita perittäisiin ulkorajoilla. Tästä on puhuttu pitkään komission sisällä. Tämäkin antaisi merkittäviä ongelmia, kuten se, kuinka menetelmä saataisiin toimi, toimimaan, kuinka tuotteen hiilipitoisuus voitaisiin määritellä terästä yhtenä päivänä yhdestä maasta, toisena päivänä toisesta maasta terästä, joten tämä saattaa olla hyvinkin vaikea ja koskaan emme välttämättä kovin kannattaisi kannattaisi hiiliveroa rajan, rajalla, varsinkin kun EU-ssa ei ole vielä hiiliveroa. Liikenneala on myöskin asia, on pohdittu. Lisäksi on puhuttu ylipäänsä polttoaineiden verotuksesta. Polttoaineiden verotus ei ole koskaan saanut kovinkaan paljon suopia kohtelua komissiossa. Ja kun on kyse kansainvälistä liikenteestä, niin tämä edellyttäisi sitä, että pitäisi muuttaa lukuisia kansainvälisiä yleissopimuksia ilmailun ala on Chicagonen sopimuksen kattana, mikä oikein muistan esimerkiksi. Tämä edellyttäisi sitä, että kansainvälisiäkin sopimuksia rukattaisiin uuteen uskoon, saatika sitten jäsenvaltioiden huolet, kun otettaisiin huomioon. Mikäli luotaisiin uusi eurooppalainen vero, niin koska en kuinka paljon alasta tiedä, niin tämä kyllä edellyttää nähdäkseni yksimielistä päätöksentekoa neuvoston puolella, ja sellaisen löytyminen ei välttämättä ole kuinkaan helppoa. Sivupart. Epäilemättä, mutta jos tuosta näkökulmasta päädytte, niin koskaan ei tehdä mitään. Kai nyt keskustelu voidaan avata ja julkinen mielipide tästä keskustelua. En minä puhu mistään yritysverosta, minä puhun, puhun verotuksesta, joka liittyisi muuhun kuin hiileen. Minä puhun hiilestä, koska täytyy kunnettaa parempiin sen sopimusta. Ei se merkki, että on sopimuksia ollut jo pitkään. Ei se merkitse sitä, että kun maailma muuttuu, täytyy ryhtyä toimiin. Ei se ole niin, että ei tehdä mitään, ne kaikki on vain business as usual, että puhutaan kunnianhimoista Pariisin sopimuksen suhteen, niin ei tehdä mitään. Me säilytämme kuvan poliittisesta voimasta, joka tekee impotenssistaan jonkunlaisen teatterikappaleen ja spektaakkelin. I'm sure, um... Presidentti Macron varmaan saa neuvoston vakuuttuneeksi siitä, että pitää edetä vallankumouksellisella tavalla – ympäristövaliokunnassa pitkään. On haluttu esimerkiksi, että ITS-varoja käytettäisiin ympäristön kestävyyshankkeisiin. Mutta mehän tiedämme, että neuvosto on hyvin omistushaluinen talousarvion suhteen. Voimme toivoa, että jokin tulee muuttumaan. Niin oliko niin, Skatalasta, oliko teillä vielä jotain tähän? Niin, tämä kysymys tuli ranskaksi, eli vastaan ranskaksi. Eli asiantuntijana voisin tähän vastata, mutta olen täällä kertomassa teille Euroopan investointipankin kannasta. Eli vastaus tähän kysymykseen – tulee komissiosta ja siksi en vastannut tähän kysymykseen. Halusin vain sanoa, että investointipankki suhteessa muihin pankkeihin on nyt mukana artikla 6 työryhmässä liittyen markkinapohjaisiin ratkaisuihin. Voisimme laattua tästä tarkemman lausunnon jonkin ajan kuluttua kun työ saatu päätökseen ja koordinoidusti muiden monenvälisten pankkien kanssa. Kiitos. Very much, all of you. Kiitoksia kaikille ensimmäisessä paneelissa. Ja nyt annan sitten puheenjohtajuuden taas Aptuille. Olkaa hyvä. Merci, cher présidente. Kiitos puheenjohtaja. Minulla on kunnia toimia toisen paneelin puheenjohtajana, jonka otsakkeena on ilmaston mukaan ottaminen monivuotisen rahoituskehykseen ja ilmastonmuutoksen mukaan sisäänrakentaminen eurooppalaisen rahoituksen horisontaaliset prioriteetit seuraavassa rahoituskehyksessä 2021-2027. Ja pitämättä puhetta annan puheenvuoron ensimmäiselle asiantuntijalle Johan Urel komission budjettipääosasta. Herra Urel. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos kutsusta osallistua tähän keskusteluun talousarviopääosaston puolesta. Meillä on muutama dia lyhyen esitykseni höysteenä, ja varmasti ne näkyvät tuossa ruudulla. Kollegani herra Owen ilmastopääosastolta on keskitty poliittisiin ja prioriteetteihin ja politiikkaprioriteetteihin. Minä puhun ilmastovaltavirtaistamisen budjettivaikutuksista nykyisessä monivuotisessa rahoituskehyksessä – EU on poliittisesti sitoutunut ilmastotoimien rahoitukseen noin 20 prosentilla koko monivuotoista rahoituskehyksestä. No, poliittisen että tavallaan myöskin toive, kunnianhimoisen tavoitteen että oli myöskin ilmaston Tämä tarkoittaa noin 200 miljardia euroa noin tuhannesta miljardista eurosta nyky vuotisen rahoituskehykseen rahoitussitoumuksista. Ensin puhun metodologiasta. Ensin on tärkeää todeta, että neuvosto mittaa ja seuraa syötteitä, eli kun kuinka paljon varoja käytetään ilmastotoimi ei tuloksia. Meidän metallogiamme panosten seurannassa perustuu OECDn yleisesti hyväksyttyihin riomarkkereihin, ja tämän me teemme innovoivalla tavalla, jolla otetaan huomioon EU-budjetin erityispiirteitä. Eli komissio käyttää yleisenä keinona ilmastomarkkereita, ja erotellaan primaarinen ja sitten merkittävästi ympäristön kytkeytyvää varankäyttö. Ja näille astaan 100 prosentin ja 40 prosentin painot. Ja näillä painoilla niitä lasketaan ilmastomenoiksi. Tätä käytetään erityisissä ohjelmista. Meillä on kaikenlaisia täytäntöönpanokeinoja komissiossa. Pitäisi myöskin tunnustaa, että valtavirtaistamiselle on tyypillistä, että menojen täsmällistä osuutta eivät täsmällisesti täysin täsmästi laskea, joten kaikkien metodologioiden tulokset mukaan lukien riemarkkereiden kertoimet ja muut samanlaiset keinot, niitä kaikkea pitää tulkita varovaisesti. Ja nyt puhun ilmasta menoista tämän rahoitus, nykyisen rahoituskehyksen seurannassa. 2014-2017 kaudella Ilmastoväylät ovat keskimäärin 18 prosenttia EUn budjetista. Nykyennusteissa ihmisille 13, kolmelle vuodelle 18-21 vuosille rahoituskehyksessä kasvu on maltillista 18 prosentista viimeisen ensimmäisen kolmen vuonna ja sitten 19,7 prosenttia kolmella viimeisenä vuonna, vuotena ja kokonaisuudessaan seitsemän vuoden ajan. Ja huomioiden osa tästä perustuvilla ennustuksiin maksusitoumusten ilmastoosuus saattaisi yltää 18,8 prosenttiin, eli jo ihan vähän alle 19 prosenttiin. Tämä ei ehkä täydellinen suoritus 20 prosenttiin pyrittäessä. Säästää kuitenkin me, että olemme oikealla polulla, menossa sillä polulla oikeaan suuntaan. Yksityiskohtaisemmin ohjelmakohtaisesti. Ja nyt pyydän, että tässä on paljon lukuja, mutta ymmärsin, että valiokunnan jäsenet ovat kiinnostuneita rahasto- ja vuositasolla tietojen saamaan rastakohtaisesti suurin osa ilmastomenoista on budjetin 1B, 2 ja vähemmän 1A otsakkeen alla budjetissa eniten tähän vaikuttaa ensinnäkin maaseudun kehittämisen rahasto, joka osuus on 28 prosenttia koko menoista, maatalouden takurahasto, EGF, joka 23 prosenttia, sitten yksi B, kohesio- ja rakennerahastot, aluekehitysrahasto, rdf sen osassa 8 prosenttia, kosirahasta 9. Ja yksi on alla on alhaisempia prosentteja, mutta prosentti 20, 8 prosenttia. Ja verkkojen Eurooppa 6 prosenttia kokonaisuudesta. Ja sitten Muiden kotien osuus on noin 7,2 prosenttia. Eli otsakkeet 1 ja 2 vastaavat lähes 90 prosentista. Ja otsakeen 2 ja maatalous ja aluekehitys vastaavat vähän yli 50 prosenttia. Tämä on huomattava kasvua edellisestä monivuotisesta rahoituskehyksestä, ja kuten kollega Owen on jo todennut, Life-ohjelma on ohjelma, jolla on myös merkittävä osoiteensa. Ja sitten nopea arvio meteorologiasta ja tuloksista. Professori komissio uskoo, että ympäristömenojen vaikutukset ovat myönteiset. Se, että me seuraamme ympäristömenoja, ja siitä ulkopuoliset konsultit ovat antaneet myönteisiä arvioita sekä metallurgian yksityiskohtien että johdonmukaisuuden suhteen. Ympäristörelevanttiin menotavoitteiden tärkein tavoite on luoda kannusteita ottaa huomioon ympäristövaikutukset ohjelmointivaiheessa. Aikaisempien kommenttieni pohjalta selvää on, että tänään olemme tehneet ja olemme oikealla tiellä. Jos vertaamme noin 19 prosenttia ja me pääsemme tämän rahoituskehyksen aikana, ja tämä on so- merkittävä kasvua edellisen rahoituskehyksen, jossa oltiin vain 7 prosentin tasolla. Ehkäpä tässä voi olla jotakin läksiä. Voimme todeta, että horisontti 20-20 tavoite 35 prosenttia sitä me emme saavuttaneet. Ja nykyisessä rahoituskehyksessä Horisontti 2020 pääsee parikymmenen prosenttiin. Tämä johtuu joidenkin ohjelmien osien ennustamattomuudesta ja kannattaa miettiä tulevaisuudessa, joska ilmastomennotavoitteiden mennä tavoitteiden fokusointia pitäisi sitä pikemminkin ohjelmointivaiheeseen. Live-ohjelmalla voisi olla suurempi osa tulevaisuudessa. Ja komission metodologia, onko täydellinen? Olettaisin, että ei. Kritiikkiä voi aina esittää, kaikkea voi parantaa, mutta mutta komission nykymetodologian uudistusten pitäisi vaatia ainakin kattava arviointia. Osehdotuksia pitää myös tarkastella myöskin hallinnollisen taakan näkökulmasta. Yleinen konsensus on, että yksinkertaistamista tarvitaan. Sekin kannattaa muistaa. Lopuksi uskon, että valtavirtaistuminen, sen onnistuminen tai epäonnistuminen näkyy ainoastaan silloin, jos meillä on enemmän dataa ja pitemmät aikavälit. Edellisessä paneelissa mainittiin useamman kerran, että valmistelemme monivuotisen rahoituskehyksen ehdotusta pakettia, ja komissio hyväksyisi, ja se hyväksyttäisiin toinen näin viidettä. Tässä vaiheessa ei antaa mitään. Ehdotuksen kommenteista. mitä puheenjohtaja sanoi uusista omista varoista, vaan sanoi, että komission viesti siitä, kuinka tärkeitä omat varat ovat. Komission kultamään ja tätä on harkittu erittäin tarkkaan. Kiitos. Si, monsieur Urel. Et c'est-à-dire que dans le... Kiitos, Urel onko meillä vain yksi ilmasto-otsake seuraavassa monivuotisessa rahoituskehyksessä? Pourrais répondre à cette question euh, tout à l'heure, mais avant... No niin, seuraavaksi puheenvuoron saa Win Owen Euroopan tilintarkastustuomioistuimesta Luxemburgista. Olkaa hyvä. Thank you, Chair, for this opportunity. Kiitos puheenjohtaja, että saan tilaisuuden kertoa teille meidän työstämme Minullakin on täällä kaavioita, joita aion näyttää. Ensinnäkin aion puhua lähinnä marraskuun 2016 raportista, jonka mukaan yksi euro viidestä EUn talousarviosta pitäisi käyttää ilmastotoimintaan. Toiseksi puhun hieman EUn toimista energia- ja ilmastonmuutos alalla. Se julkaistiin 2017 vuonna tuo raportti. Eli yksi viidestä ilmastopolitiikkaan on ensimmäinen aihe. Pääsen kysymys oli, toteutuuko 20 prosentin tavoite EUn talousarviosta siten, että tämä 20 prosenttia käytetään toimiin. Kuinka todennäköisesti tavoitteisiin päästään ja saadaanko tällä todennäköisesti lisäarvoa? 20 prosenttia on noin kaudella, koko kaudella noin 200 miljardia. Lokakuussa 15 helmikuussa 2016 välisenä aikana suoritettiin matka Puolaan. Siellä puhuttiin kohesio- ja maatalouspolitiikasta Saksassa. Niin ikään puhuttiin kohesiopolitiikasta 2016 horisontti ohjelman yhteydessä myöskin tehtiin samantyyppisiä matkoja tarkastellen esimerkiksi kalastuspolitiikka ja LIFE-ohjelman toteutumista. Emme tarkastelleet sitä, mitä on se kielteisiäkin ympäristövaikutuksia koituisi joistakin EUn budjetin menoeristä. Emmekä puhuneet muusta kuin ilmastorahoituksesta, emme tarkasta muuta kuin ilmastorahoitusta. Ja muu kuin EUn budjetin sisältämä ilmastorahoitus ei myöskään ollut katettuna. Esimerkiksi EIPn rahoitus jäi tämän soittamasalan ulkopuolelle. Emme myöskään kattaneet todellisia menoja, koska tässä tarkasteltiin komission suunnitelmia rahoituksen osalta. Ja silloin oltiin rahoituskehysten suhteen vielä varhaisessa vaiheessa. Kunnianhimoinen työ on vielä meneillään, mutta kokonaisvaltaista edistystä on saatu aikaan. Meillä oli enemmän ja paremmin fokusoituneita ilmastotoimia, varsinkin alukehitysrahaston ja kohesiorahaston puolella mutta kun on kyse maataloudesta, maaseudun kehittämisestä, kansallisuuspolitiikasta, Euroopan sosiaalirahastosta, siellä ei nähty merkittävää siirtymää kohti ilmastotoimintaa. Ja kaikkia mahdollisuuksia ei täysin käytetty hyväksi siellä puolella. Ja tutkimus on hyvin kaukana 35 prosentin tavoitteesta, kuten aiemmin totesin. Komission mukaan se määrä budjettia, joka annetaan ilmastotoimiin, on kasvanut vuonna 2016 yhtenä vuonna 2016 siis mentiin yli tämän 2 prosentin tavoitteen, mutta ennusti, että vuosi 17 ja 18 on alle 20 prosentin luokkaa, ja komissio arvioi, että vain 18,8 prosenttia koko ohjelmakauden rahasta tullaan käyttämään ilmastopolitiikkaan. Todennäköisesti 11-12 miljardia puuttuu tästä summasta, joka oli määrä käyttää ilmastotoimiin. Ne ovat tietystikin vain komission lukuja. Uskomme, että tässä on jonkin verran liioittelu näissä luvuissa kohta siitä, miksi me tarkastimme komission menetelmiä ja katsoimme, että joissakin kohdin komission menetelmät eivät vastanneet kansainvälisiä ohjeita. Varsinkin kun kyse maataloudesta ja maaseudun kehittämisestä meidän laskineemme mukaan 33 miljardia oli laskettu ilmastotoimiin MFF-kaudelle. Ja kun on maatalouden suurista tuista kyse, ei ollut riittäviä perusteita sille, niille oletuksille, olettamuksia, jotka oli tehty. 9 miljardin luokkaa on tämä arviointivirhe. Ja maaseudun kehittämisen puolella yli ilmoittamista tai liioitteli ja 24 miljardin euron välillä, koska riittävästi on tehty eroa eri toimien välille. Ja kun tarkastetaan samantyyppisiä ongelmia aluekehitysrahaston ja kohesiorahaston puolella, tuo komission osa pystyy tekemään yksityiskohtaisempaa työtä ilman turhaa byrokratiaa, joten parannuksia voidaan tehdä seuraavaa kertaa varten. Tietysti on vielä aika tehdä muutoksia nykyisenkin ohjelmakauden aikana maatalouspääosasta voisi lisätä ilmastotoimien valtavirtaistamista kehittämällä kohdennettuja toimia tai kohdennettuja toimia uudella tavalla. Komissio voi käyttää meneillään olevaa työtä myöskin, kun se pohtii maatalouspolitiikan tulevaisuutta. Se voidaan tehdä tehokkaampaa. Ja hiljattain laatuja muita, muitakin kertomuksia, esimerkiksi kertomus tiedostoimista, joka liittyy maatalouspolitiikan viherryttämisen ja suoria tulotukia koskeva raportti myöskin. Lisäksi meillä on briefing-paperi, joka oli EU-rahoitukseen helmikuulta tältä vuodelta, ja myöskin taustapaperi, joka liittyy maatalouspolitiikan tulevaisuuteen. Se on maaliskuussa julkaistu. Lopuksi vielä toteasin, että havaittiin 2020 osalta oli, oltiin vielä kaukana 20 prosentin tavoitteista – Miltei puolet tutkimusmenoista pitäisi nyt käyttää ilmastopolitiikkaa viimeisten kolmen vuoden aikana, mikä halutaan tuo 20 prosentin tavoite saavuttaa. Mitä me suunnittelemme? Sanomme, että tämä on hyvä pohja, mutta parantamisen varaa on vielä tulevaisuutta silmällä petään. Suositukset 1 ja 2 liittyvät siihen, kuinka parannetaan raportointirakenteita. Kolmosessa todetaan, että silloin kun suunnitellaan budjettikohtia, Komission pitäisi varmistaa, että realistiset ja kunnolliset arviot ilmastotarpeista ovat laskelmien taustalla ja niistä, niistä on kunnollinen tieto, johon halutaan keskittyä suositus 4. Jäsenvaltioiden ja komission pitäisi lakata liioittelemasta maatalouspuolella tai maaseudun kehittämispuolella näitä lukuja. Ja aina kun vuotuinen Koontikertomus osoittaa, että joillakin alueilla ei ole saavutettu tavoitteita. Komission pitäisi laatia tuota aluetta varten toimintasuunnitelma sen osalta, kuinka komissio aikoo varmistaa, että saadaan hoidettua se kuntoon. Suositus 6. Komission pitäisi tehdä yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa, kun on kyse yhteishallinnosta ja luoda harmonisoituja ja oikeasuhtaisia järjestelmillä valvotaan todellista täytäntöönpanoa ilmastotoimien osalta. Ja tuloksiin perustuvan budjetoinnin nimessä pitäisi luoda myöskin tulosindikaattoreita, joiden kautta voidaan päästä tavoitteisiin ja voidaan arvioida kasvihuonekaasupäästövähennyksiä, joita on saatu aikaan eu rahoittamilla toimilla. Tämä on siis perusteista budjetointia käytännössä. Lisäksi pitäisi helpottaa hyvien käytänteiden vaihtamista, kun on kyse toimista jäsenvaltioiden kesken. Ja lopuksi Suositus seitsemän. Komission pitäisi määritellä ne osa-alueet, joilla ei kaikkea ilmastotoimintaan liittyvä potentiaali hyödynnetty. Esimerkiksi sosiaalirahaston puolella pitäisi kehittää toimintasuunnitelmia, joilla voitaisiin sen alueen panosta parantaa. maatalouspuolella, maaseudun kehittämisessä ja kalastuspuolella voitaisiin parantaa toimia kehittämällä uusia kohdennettuja toimenpiteitä tai uusia toim- vanhoja toimia kohdentaa uudella tavalla. Ja lopuksi ilmastotoimintaa koskeva raportti oli asia, jonka suhteen olimme hieman skeptisempiä kuin mitä komissio äsken oli. Uskomme, että tämä raportti on kuitenkin erittäin pätevä. Tämä osoittaa merkittäviä riskejä sen osalta, että kun pyritään 20 prosentin tavoitteeseen ilmastotoimissa kaudella 2014-2020, todennäköisesti tähän tavoitteeseen ei päästä. Edistöstä on saatu aikaan, mutta tärkeillä osa-alueilla sama vanha toimintatapa jatkuu edelleenkin. Komission ja pitäisi käyttää kaikki tilaisuudet hyväkseen ja varmistaa, että todellinen siirtymä kohti ilmastotoimintaa toteutuu. Ja lopuksi, kun tarkastan suurempaa kuvaa, Tämä on hiljattain tehty EUn toimien energia- ja ilmastopolitiikkaa koskeva katsaus. Siellä katsottiin kaikkea viime vuosina, viiden, viimeisten viiden vuoden aikana tehtyä tilintarkastustyötä ja kansallisten tilintarkastuselinten tekemää työtä eri puolilla Eurooppaa. Ja kun katsotaan tulevaisuutta, tämä kaavio osoittaa, kuinka tarvitaan yhä enemmän ponnisteluita, jotta voidaan päästä energia- ja ilmastotavoitteisiin, kun on kyse kasvihuonekaasupäästöistä. 2020-2030 vuosina kasvihuonekaasupäästöjä pitäisi liikata 20-40 prosentilla, 2050 vuoteen mennessä 80-90 prosenttia vähentää kasvihuonekaasupäästöjä vuoteen 1990 mennessä. Musta viiva tässä vasemmalla näyttää, mikä ovat historiset luvut päästöt. Yksi prosentti vuodessa ovat vähentyneet päästöt viimeisten 15 vuoden aikana. Ympäristöviraston mukaan 2030 tavoitteeseen, mikä halutaan päästä, meidän pitäisi vuotuinen prosenttiluku saada puolentoista prosenttiin vähennyksissä, eli 50 prosenttia enemmän kuin mitä on tehty vuoteen 2015 mennessä, ja 2030 vuoden jälkeen vähennysten pitäisi olla kolmesta, kolme neljä kertaa suurempia kuin tämä yksi prosentti, mikä on ollut viime vuosina keskiarvo, jotta päästään 2050 tavoitteisiin. EUn tavoitteisiin todennäköisesti ei päästä ilman merkittäviä lisäponnisteluita. Ne edellyttävät radikaaleja muutoksia kaikilla sektoreilla taloudessa. Lisäksi täytyy paremmin keskittyä siihen, mitä voidaan saada aikaan julkisen ja yksityisen budjetoinnin avulla. Tässä kontekstissa olen kiitollinen kummallekin valiokunnalle tämän päivän keskustelusta. Se on erittäin tervetullut. Viimeinen kuva vielä. Meidän täytyy nähdä myöskin rahoitukseen liittyvät haasteet laajemmissa yhteyksissään. Tämä Landscape Review-raportti määrittelee seitsemän haastetta, jotka pidetään tarkoituksella korkealla tasolla jotta saadaan aikaan lainsäädäntöön liittyvä keskustelua parlamentissa ja muualla. Sillä havaitaan, että rahoitus, joka on tässä eri värinen kuin muut pallukat, on täällä yksi seitsemästä. Siitä ei pidä nähdä erilaista muusta seitsemästä kuudesta tavoitteesta, vaan kaikki ovat tarpeellisia ja ovat myöskin riippuvaisia toisistaan. On aivan yhtä tärkeää teidän kannaltanne, lainsäätäjän kannalta, saada sääntelykehys kuntoon, kun otetaan huomioon, miten merkittävällä tavalla nyt pohditaan lainsäädäntö, joka liittyy energian talvipakettiin ja tähän liittyvään ilmastolainsäädäntöön. Se on tärkeää energiasiirtymän kannalta. Täten voidaan kannustaa lisää yksityisiin investointeihin ja saattaa kunnossa kannustimet kuntoon. Kiitoksia siitä, että sain esittää puheenvuoroni täällä tänään. Kiitoksia tästä esityksestä. Teillä siis oli tarkistus ja tietyissä kohdissa. En nyt tiedä, miten sanoisin. Se oli ehkä vähän sellaista niin silmänlumetta. Eli tämä oli ihan miellyttävä esitys, mutta se on osittain hiukan kosmeettinen, mutta palataan tähän kohta. Ja seuraavaksi sitten Markus Trilling, joka on koordinaattori Climate Action Network Euroopasta. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvää iltapäivää Olen täällä on lukemassa rivien välistä, varsinkin kun kysytään, kuinka paljon silmän lumetta täällä tänään on ollut. Itse olen ilmastotoimintaverkostosta. Siellä on mukana 150 ryhmittymää kaikkialta Euroopasta. Tavoitteemme on torjua ilmastonmuutosta ja nyt on katsottu monivuotista rahoituskehystä monissa hankkeissa. Ja olemme havainneet paljon hyödyntämätöntä potentiaalia, miten budjetilla voitaisiin paremmin torjua ilmastonmuutosta. Olemme oppineet tästä jotain. Ja meillä on nyt näkemys seuraavasta rahoituskehyksestä, jonka esittelen teille. Ensinnäkin se, että olemme täällä budjettivaliokunnassa tänään, liittyy Pariisin sopimuksen kohtaan kaksi. Siinä on todettu, että tarvitaan rahoitusta ilmastonmuutoksen estämiseksi. Ja EU:ssa on oma budjetti ja kaikki budjettimenot täytyy testata sen suhteen, sopiiko se yhteen Pariisin sopimuksen kanssa. Tämä siis on lähtökohta. Tilintarkastustuomioistuimen kollega näytti jo tämän kuvan, eli mikä nyt on tilanne? Meidän täytyy huomattavasti vähentää ihmisten aiheuttamia kaasupäästöjä. Meillä on 2020 tavoitteita ja 40 prosentin tavoitteistakin on puhuttu. Mutta siihen ei päästä tämänhetkisellä tahdilla. Ja tiedämme, että paljon enemmän ponnisteluita tarvitaan, jotta päästään 80-95 prosentin vähennystavoite. Toimet, joita nyt tarvitaan, voidaan toteuttaa budjetilla. Uudella budjetilla siirtymästä tulee paljon sujuvampi. Ja tällä tavalla voidaan vähentää kasvihuonepäästöjä Euroopassa. Tässä näkyvät alakohtaiset kasvihuonepäästöt vuodelta 2015, eli tämä nyt on tilanne. Ja kaikki nämä alat voivat saada EUn rahoitusta. Ja joillain aloilla EUn rahoitus on elintärkeä tulevan kehityksen kannalta. Kohesiopolitiikka. Komissio tekee toukokuussa ehdotuksen mutta talousarvio tietysti koostuu yksittäisistä hankkeista. Ja kohesio-lainsäädäntö on tulossa toukokuun lopussa. Ja myöhemmin sitten ohjelmoinnissa tehdään päätöksiä sen suhteen, voidaanko kohesiovaroja käyttää jätteiden polttoon tai esimerkiksi kiertotalouteen kierrätyksen lisäämiseen kohesiopolitiikan rahoitus tällä hetkellä kohesiomaissa on lähinnä sitä, että kehitetään liikennettä ja rakennetaan teitä. Jos me haluamme vähentää päästöjä, täytyy tehdä päätös sen suhteen, mitkä ovat prioriteetit tulevan rahoituksen osalta. Onko kyse perusinfrastruktuureista vai niistä toimista, joilla voidaan edistää kestävää liikkuvuutta ihmisten ja tavaroiden osalta. Kohesiopolitiikassa panostetaan esimerkiksi rakennusten energiatehokkuuteen. 12 prosentissa rakennuksia pitää vähentää hiilidioksidipäästöjä. Myöhemmin näemme, että on mahdollisuuksia lisätä rahoitusta tällä alalla – Verkkojen Eurooppa-väline. Tällä hetkellä siellä on keskitytty kaasuun kaksi kertaa enemmän kuin sähköliittymiin. Sähkömarkkinoilla pullonkauloja on siinä, että etelässä ei ole tuulta esimerkiksi aurinkovoima etelästä ei pystytä siirtämään muualle, koska meiltä puuttuu näitä yhteenliittymiä. Meidän pitää uudistaa yhteistä maatalouspolitiikkaa. Sitä kautta pitää vähentää päästöjä ja päätös on tarkoitus tehdä pian. Tutkimus ja innovaatio. Ensimmäistä kertaa kasvihuonepäästöt ovat nyt teollisuuden alalla kasvamassa – ja jos Eurooppa haluaa olla johtaja puhtaan teknologian alalla teollisuuden muutoksessa, niin silloin tutkimuksen ja innovaation kautta meidän pitää pyrkiä siihen. Sitten kohesiopolitiikka, sehän on investointiväline näille aloille. Monissa maissa kohesiopolitiikan rahoitus on tärkein infrastruktuurien rahoituslähde. Tässä nähdään, miten rakennerahastoja on käytetty 11 maassa. EU-varat ovat jopa 40 prosenttia. Mukaan on otettu Euroopan investointipankin antamat tiedot. Sitä kautta saadaan yksityisiä sijoituksia. EU-varat ohjelmoidaan ja käytetään näillä alueilla – Tällä tavalla alueiden talousrakenne kehittyy. Ja tässä näkyy, miten kohesiovaroja käytetään. Tässä on yritysten tukea, sijoituksia ihmisiin, sosiaalinen osallistavuus, koulutus, työllisyys, liikenne 20 prosenttia, ympäristö 10, energia 8 prosenttia. Jos katsotaan tarkemmin energiamenoja, siellä on paljon kaasua, mikä ei sovi yhteen Pariisin sopimuksen kanssa. Ja suurin osa menee energiatehokkuuteen. Mutta esimerkiksi kaiken kaikkiaan vain 4 prosenttia kohesiovaroista menee rakennusalalle. Eli tässä on valtavasti potentiaalia. Sama koskee laitteistopuolta. Tässä näkyy energiatehokkuus, uusiutuvat energialähteet, älykäs energiahallinto. 5,4 prosenttia suurimmassa maassa. Puhtaan energian siirtyminen ei ole kohdallisen politiikassa painopistealueita. Ja liikenneala 20 prosenttia. Kehittyneimmillä alueilla näillä varoilla ei voida rakentaa teitä. Eli valtaosa liikenne investoinneista menee teihin, mutta sitten täytyy miettiä, mistä saadaan rahoitusta liikennealan siirtymää varten. Mukana on urbaani ulottuvuus, jossa tietysti täytyy tarkastella tavarankuljetuksia. Verkkojen Eurooppa-väline. Tällä tavalla lähinnä rahoitetaan raideliikennettä ja meillä on kaksi kertaa enemmän kaasuputkia kuin sähköliittymiä. Energia, ja näissä asioissa Euroopan on vaikea päästä tavoitteisiinsa. Fossiilisten polttoaineiden tuet eivät ole Pariisin sopimuksen mukaisia. Meillä on kaksi. Siis tässä on 20 prosentin ilmastotavoite, josta puhuttiin. 106 miljardia yhteisestä matalouspolitiikasta. Ja täytyy katsoa, että oikeasti pystymme parantamaan ilmaston tilan. 40 miljardia tulee raideinfrastruktuureista. Nyt kun katsotaan tätä laitteistopuolta, niin vieläkin on varaa lisätä rahoitusta. Täytyy nyt katsoa, mikä oikeasti on ilmastotoimintaa. Kaasuinfrastruktuurit on suljettava pois ja valtavasti potentiaalia on avainalueilla ja avainaloilla. Meillä pitää olla korvamerkintää ilmastomenoja varten. Tästähän on jo keskusteltu. Meidän täytyy parantaa ilmastotoimien tehokkuutta. Täytyy lisätä korvamerkintää. Ja lisäksi voimme uudistaa mittausmetodeita ja täytyy varmistaa, että koko budjetissa on otettu huomioon ilmastokysymykset. Eli meidän ei pidä enää rahoittaa kaasua, meidän täytyy uudistaa yhteistä maatalouspolitiikkaa ja meidän täytyy pyrkiä vähentämään kasvihuonepäästöjä liikennealasilla ja vähentää hiiltä teollisuudesta. Ja myöskin on varmistettava, että EU-varoja käytetään johdonmukaisesti sen suhteen, miten jäsenvaltiossa käytetään varoja. Ja siksi meillä pitää olla pitkän aikavälin lähestymistapa. Ja jäsenvaltioilla on kansallisia energia- ja ilmastosuunnitelmia vuoteen 2030 asti. Ja näin voidaan vahvistaa jäsenvaltioiden tekemiä sitoumuksia ilmastotavoitteisiin. Voidaan miettiä jonkinlaista suoritusreserviä tai kannustimia, jotka korottaisivat kunnianhimon tasoa. Ja lopuksi. Budjetti on pieni, kun verrataan muihin aloihin, mutta se on silti tärkeää. Tärkeillä aloilla maataloudessa liikenne, energia, kaupunki ja tärkeimmillä vastaanottajalueilla, vähemmän kehittyneillä alueilla Itä-Euroopassa. Meillä on valtavasti hyödyntämättöntä potentiaalia. Voimme lisätä ilmastotoimia, eikä tarvitse mutta mitään vallankumousta. Voimme hyödyntää tämänhetkisiä rakenteita, kuten kannustimia ja korvamerkintöjä, ehtoja. Ja meillä on myöskin strategisia yhteyksiä 2030 suunnitelmiin. Kiitos. Merci pour cette vision très, très volontariste. Kiitos tästä näystä, joka oli optimistinen ja osatti voimakasta tahtoa. Tässä on kuitenkin paljon marginaalia edistystä ajatellen. Ja nyt kysymyksiä. Haluatteko reagoida kolmeen esitykseen? Tämä oli oikein valaisevaa ja kiittäisin ja onnittelisin jokaista pohjaa. Kuka haluaisi ensin puhua? Herra Howards. Selvä. Tästä selviää useampi juttu. Ensinnäkin tilintarkastus tuo tuomioistuimen kertomus. Luin sitä mietintöä, joka äänestettiin aamulla, joka käsittelee ruoan tulevaisuutta eu ja yhteisen maatalouspolitiikan vihertämistä rahoituksen tehottomuutta. Jos oikein ymmärsin mietinnön oikein, Krista kävi ilmi, äh, kutsumme rahoitusta vihreäksi rahoitukseksi tai ilmastorahoitukseksi. Mutta lopun lopuksi tuo oli jo olemassa olevaa viljelijöiden tulotukea. Ja mitä sen muutoksia aiheuttavia vaikutuksia tulee, niitä ei niin kauhean paljon ollut. Olenko ymmärtänyt asiat oikein, ja jos en, niin mihin toimiin pitäisi ryhtyä? Ja sitten sellainen rajoitus, joka muuttaa kulutusalaa ja kulutusverkkoja ja politiikkaa. Eikö olekin niin? että jos me pyrimme vihertämään kulutusverkkoja, sillä on seurannaisvaikutuksia. Investoitu uusiin energian välitysverkkoihin, kuten sähköverkkojen luominen sähköautojen lataamiseen, on aika, vaatii paljon investoja. Ja mitä me voimme tehdä nykybudjetin puitteissa jotain asialle? Ja sitten kohesiopolitiikka. Mikä kannattaisiko projekteja korvamerkitä silloin, kun niissä pyritään hi- hiilivetyjen käytön vähentämiseen. Sitten kysymys komissiolle. Mutta näyttää, että sanomme aikovamme tarjota sitä tai tätä summaa budjetissa tai rahoituskehyksessä. Rahana, joka olisi rahoitusta, mutta, mutta ne mekanismit, jotka tekisivät tuloksista aitoja, ovat parhaimmillaankin epäselviä ja pahimmillaan huonoja. Miten me lainsäätäjänä toteutamme toiveitamme budjetin suhteen, täytyykö budjettia muokata uudelleen, täytyykö ehdollistamista lisätä. Mitä keinoja meillä on aikomusten muuttamiseksi todellisuudeksi? La presidente Grasslö. Kiitos ja sitten puheenjohtaja Grasslö, olkaa hyvä. Also, das war's. Kiitoksia. Tämä oli erittäin mielenkiintoista kuultavaa ja sekin, mitä täällä kuultiin. Ja tietystikin kun näkee, miten merkittävästä kysymyksestä on kyse, kun muuta ilmastonmuutoksesta ja vastatoimien rahoituksesta, niin voin vain miettiä, mitä tästä jää käteen. Mitä johtopäätöksiä komissio oikeastaan tekee ja kuinka komissio tulee jatkamaan työtään, koska se, mitä toistaiseksi on tehty, on ollut päinvastoin kuin se, mitä on sanottu. Ja ne askeleet, joita on otettu ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa ja sen rahoituksessa, niin nämä ovat hyvin pieniä askeleita olleet. Ja joskus ei ole asiasta puhuttu oikeilla nimillä. Usein sanotaan viherryttämisestä, mutta puhutaan virtamisesta, mutta se ei välttämättä ole sitä, niin kuin tietosuojelun totesi. Minä kuulisin mieleen, mitä, mitä komissio siihen näkee. Se, mitä täällä on puhuttu ja kun on paljon puhuttu asioista ja hyvin paljon käytetty rahaa, niin toivon mukaan kaikki se, mitä sanotaan ja puhutaan, niin vastaa myöskin todellisuudessa tekoja. Kuka muu haluaa vielä puheenvuoron? Tämä. Yeah, I have, um, Niin ihan pari kysymystä komissiolle. Yksi yleinen. Oletteko samaa mieltä yleisesti siitä, mitä tilintarkastustuomioistuin sanoi, eli että paljon pitää tehdä, vai oletteko eri mieltä? Ja toiseksi LIFE-ohjelma. Eli mikä on tämän hankkeen tulevaisuus seuraavassa monivuotisessa rahoituskehyksessä? Ja tilintarkastustuomioistuimelle lyhyt kysymys. Oletteko koskaan miettineet, että tarkastus pitäisi tehdä budjetin ei-ilmasto-osassa, koska se saattaa vaikuttaa vaikut- merkittävällä tavalla ilmastonmuutokseen. Ja Triin ilmiölle ei ole kysymyksiä, koska hän puhui ihan niin kuin minun vihreä omatuntoni – Eli kiitos. Haluatko joku vielä puheenvuoron? Eli minullakin on kysymys. Eli komissio on puhunut 20 prosentista EUn talousarviosta. Ja budjettihan on 1 prosentti Euroopan bruttokansantuotteesta, eli 20 prosenttia yhdestä prosentista, se on 0,2 prosenttia Euroopan bruttokansantuotteesta. Ilmaston tila on heikkenemässä ja seuraamuksena saattaa olla se, että elämä loppuu maapallolta. Ja tällaista tilannetta ei ole koskaan aikaisemmin ollut. Kyse on ihmiskunnan lopusta, kaiken evoluution lopusta. Ja 0,2 prosenttia bruttokansantuotteesta tällaisen painopistealueeseen se on aika vähän. Eli onko resursseja? Tilintarkastustuomioistuinhan sanoi, että tässä on hiukan silmänlumetta. Eli jos poistetaan tällaiset pienet järjestelyt ja kosmeettiset muutokset esityksestä, niin ehkä ollaan 0,15 tai 0,1 eh, prosentissa bruttokansantuotteesta. Mutta täytyy nyt katsoa, mitä on saatu aikaan Euroopassa. Onko mahdollista eh, lisätä kansallisia toimia kaikissa jäsenvaltioissa suhteessa siihen, mitä on tehty Euroopan tasolla? Pystytäänkö tätä mittaamaan? Ja nyt puheenvuoron saavat kolme asiantuntijaamme en tiedä, kuka haluaa ensimmäisen puheenvuoron. Urel, te voitte ehkä vastata siihen, mitä tilintarkastustuomioistuin totesi teidän tietojen luotettavuudesta ja imagosta. Olkaa hyvä. En uskaltaisi kiistää tilintarkastustuomioistuimen löydöksiä. Kolmen näkökohtaa haluaisin esittää. Muutama ja sen on kysynyt, olemmeko me saavuttaneet jotain. Minkälainen tilanne todella on? Tämä kysymys menee paljon pitemmälle kuin päivän teema, eli ilmastomenojen seuranta. Me teemme jotain paljon vaatimattomampaa me mittaamme EUn syötteitä, emme ole asemassa mittaamaan tuotoksia. E-, emme ainakaan tämän seurantamekanismin puitteissa voi esittää kantaa siitä, mitä on saavutettu. Ja tästä sitten toinen näkökohta. Onko komissio samaa mieltä tilintarkastustuomioistuimen kritiikin kanssa? Komissio tuntee hyvin tilintarkastustuomioistuimen suositukset vuonna 16 raportissa. Me olemme keskustelleet paljon tilintarkastustuomioistuimen kanssa tästä. Jotkut tuomioistuimen suositukset ovat sellaisia, että me olemme ne hyväksyneet tai hyväksyneet osittain. Mutta mitä tuolla esimerkiksi tähän suositukseen koskee mahdollista yliarviointia, varsinkin maaseudun kehittämisen alueella. Olemme hyväksyneet sen, että metallogia voitaisiin vähän virittää seuraavan rahoituskehyksen aikana, eli vuodesta 2021 lähtien, mutta emme näe paljonkaan hyötyä siitä, että metallogia muutettaisiin kesken rahoituskehyksen, koska me haluamme ylläpitää vakaata raportointijärjestelmää ainakin kauden ajan. Sitten on muita suosituksia, joita emme voineet hyväksyä, koska ne mielestämme olisivat kasvattaneet hallinnollista takkaa ja asevaltioiden tasollakin. Tämä ainakaan emme tällä hetkellä voineet hyväksyä suosituksia. Lopuksi kolmas kommentti. Niin Mitä budjettiviranomainen voi tehdä? Ilmastonmenojen seurannan lisäksi, ja tämähän on vain raportointiväline lainsäädäntövallan ja budjettivallan käyttäjillä on merkittävä mahdollisuus tulevissa EU-ohjelmissa komissio tulee tekemään ehdotuksensa kesäkuussa heinä, hei, touko-kesäkuussa. Se antaa uusia mahdollisuuksia ilmastopolitiikkaan, mutta on käyttäjä voi puuttua kehitykseen ja ehdottaa e- ehdollistamista tai sitten tukea komission ehdotuksia, jotka ovat samansuuntaisia. Jätän kommenttini tähän. Si, monsieur Yrel. Kiitos, herra Yrel. Edustaja herra Win Owen, tintarustuomioistumista, olkaa hyvä. Kiitos, puheenjohtaja. Yritän vastata niihin huomioihin, jotka osoitettiin tilintarkastustoimistojen suuntaan. Kiitos ensinnäkin herra Hauetille kysymyksestä, viherryttämistä koskevasta raportista. Kiitokset, että mainitsitte sen. Se on hiljattain julkaistu ja se vastaa täysin minun huomioitani, jotka liittyvät siihen, että 20 prosenttia pitäisi käyttää ilmastopolitiikkaan, että maatalouspuolella on liioiteltu lukuja, varsinkin kun on kyse viherryttämisestä. Viherryttämiskertomuksessa nyt siteran nyt toteutettu viherryttäminen todennäköisesti ei tule parantamaan maata, yhteisen maatalouspolitiikan ilmastopolitiikan tavoitteita. yrittävän kunnianhimoisia ympäristötavoitteita on asetettu ja viherryttämisen pitäisi päästä tavoitteisiin, mutta todennäköisesti nykyisestä viherryttämästä ei ole merkittävää hyötyä ympäristölle, koska tässä on hyvin paljon tyhjää painoa ja maatauskäytänteet ovat sellaisia, vain noin 5 prosenttia EUn maatausmaasta koskevat näitä viettämistoimia. Olemme todenneet tämän siinä hengessä, että pitäisi olla rahalle vastinetta ja tehdä parannuksia, saada aikaan parannuksia. Tulemme toimimaan samaan tapaan myöskin muiden raportin yhteydessä. Ja mitä tulee liikenneverkostojen viherryttämiseen ja suuriin investointitarpeisiin, joita tuettaisiin sähköajoneuvojen käyttöönottoa ja mitä tämän suhteen pitäisi tehdä? Olette varmaan iloinen kuullessanne, että tällä hetkellä johdaan erityiskertomuksen laadintaa, joka liittyy komission nykyisen strategian niiden toimien osalta, joilla tuetaan ja kannustetaan toimiin energian varastoinnin parantamiseksi kaikkialla EU-ssa me tarkastelemme sekä staattista varastointia ja myöskin sitä, että sähkö voitaisiin varastoida verkostoon, mutta myöskin liikkuvaa sähkön varastointia äh, liikennemuodossa, kuten autoissa. Toivon mukaan ensi vuoden alussa voin palata teidän tykönne ja vastata tarkemmin kysymykseen. Aivan oikein otitte tämän asian esiin tässä yhteydessä. Tämä tulee meille merkittävä asia komissio ryhtymässä lukuisiin aloitteisiin. Tulemme tarkastelemaan, onko strategia mielekäs ja saadaanko rahalle vastinetta. Vielä lopuksi koheesiosta. Teitte kysymyksen, joka liittyi siihen, kuinka budjettia korvamerkitään siten, että siirrytään pois hiilivetyjen käytöstä. Tässä yhteydessä voimme kaksi erityiskertomusta. Toinen liittyy sisäisiin energiamarkkinoihin ja myöskin raportti, joka liittyy ydin voimasta luopumiseen. Jotkut jäsenvaltiot ovat ottaneet käyttöön politiikkaa, jolla pyritään pääsemään pois ydintyöllisuudesta. Tiedämme, että olemassa EU-ssa alueita, joilla paikallisyhteisö ja työllisyys ja teollisuus Paikallisteollisuus on hyvin pitkälti riippuvasti joko hiilipohjaisesta teollisuudesta tai sitten ydinvoimapohjaisesta teollisuudesta. Ja tästä tulisi valtavia sosiaalisia seuraamuksia, mikä siirtymään ryhdyttäisiin. Me suosittelemme, että pitäisi pohtia sitä, voitaisiinko ne varjota joustavasti, että voitaisiin tukea myöskin sosiaalista yhteiskunnasta siirtymää, kun tulemaan tarpeen, mikäli merkittäviä muutoksia joudutaan tekemään teollisuuden piirissä mukaan ottaen ne teollisuudet, jotka mainitsin. Hienota mainitsitte kysymyksen. Käsittääkseni tätä nyt ollaan työstämässä komission puoleen ja odottamaan komission ehdotukset tässä suhteessa. Ilmastoperusteinen rahoitus on yksi asia, jota pitäisi vahvistaa. Tintarkastajat aina palavat uudelleen saman asian pariin ja tarkastavat heidän uudelleen. Mikäli on kyse ydinvoimasta luopumista esimerkiksi, yleensä neljä viisi vuotta myöhemmin menee vielä uuden tarkastelemaan sitä, onko mikään muuttunut ja parantunut mikäli valtavirtaistaminen toteutuu seuraavalla ohjelmakaudella, niin tämä on teidän tehtävän tietysti ja meidän, niin olisi kyllä hyvä nähdä, että jatkoa tulee ja parannuksia tapahtua. Minua hämmästyttäisi, mikäli terveystuomioistuin ei uutta kertomusta antaisi myöhemmin ja tarkastelisi, onko menetelmiä parannettu ja pistetty täytäntöön seuraavalla ohjelmakaudella. Tämä on yksi vastuutilvollisuuden muoto. Olen samaa mieltä teidän kanssanne. Nyt pitäisi teidänkin para, para, todellakin vaativalla vaatia parempaa menetelm parempia menetelmiä ja vuotuista raportointia niiden suositusten osalta, jotka annettiin komissiolle suositusten 1 ja 2 osalta. Hienoa, että kaikkein tärkeimmän valiokunnan puheenjohtaja on tällä paikalla. En vastaa teidän kysymykseen kuitenkaan, koska ne osoitettiin toisaalle. Hienoa, että kysymys esitettiin. Herra Tarand, te pohditte sitä, pitäisikö auditoida muu kuin ilmasto-osuusbudjetista. Tämä on melkoinen haaste. Me olemme riippumattomia, mutta kuuntelemme kaikkia. Otamme vastaan ehdotuksia. Myöskin silloin, kun laadimme vuotuista työohjelmaamme. Tämä on erittäin mielenkiintoinen kysymys. Minä en sanonut tarkalleen, mitä me emme kattaneet raportissa, ja tämä asia ei ole katettuna. Kun tarkastelen EUn budjetin muita osia, aion nyt työstää kohesiopolitiikkaa – ja on syytä esittää kysymys, onko yhteen sopiva ilmastopolitiikka kanssa. Hyvin paljon puhetta on kyllä kuultu siitä, että koko budjetista pitäisi tehdä sataprosenttisesti ilmastopolitiikkaa vastaava. Tämä olisi kiehtova ja erittäin mielenkiintoinen tintarkastus, mikä tälle voitaisiin tehdä. En ole tällaista lupausta tässä vaiheessa kollegoiden nimessä antaa. Puheenjohtaja Ahtui esitti koko joukon kysymyksiä. Ennen kuin puhun ja te viittasitte joihinkin seikkoihin, joiden osalta haluaisin nyt käyttää tilaisuutta hyväkseni esittää joitakin reunaehtoja. Emme auditoineet EIPn menoja. Niitä on tarkasteltu eri yhteydessä ja on pohdittu, pitäisikö tientarkastustoimijoistamme auditoida kaikki muidenkin toimielinten budjettiit, mutta siitä nyt ei ole tänään määrä keskustella. Ei me sano, että pitäisi valtavertaistaa niinkään, vaan olemme katsoneet, mitä edistystä on saatu aikaan kohesopolitiikan puolella. Ja haluamme parantaa jatkuvasti menetelmiä. Niitä ihan varmasti voidaan parantaa, varsinkin maatalouspuolella. Oli hienoa kuulla, että komissio vahvisti tämän asian ja on valmis vastaamaan nyt meidän suosituksemme seuraavalla ohjelmakaudella. Saako varmistaa, että valtavirtaistamista jatketaan. Sama pätee myöskin tutkimukseen ja innovointiin ja sosiaalirahaston puolelta ei ole ollenkaan ilmastotoimia. Kun teimme tilintarkastuksen, vain 1,4 prosenttia sen kokonaissummasta käytettiin ilmastotoimintaan. Se on hyvin vaikea, se vaikea sovittaa ajatuksen vihreitä työpaikkoja ja vihreää kasvua. Varmaan ilman voitaisiin tehdä. Ja kun tarkastelin ilmastorahoitusta kaiken kaikkiaan, puheenjohtaja, me emme tarkasta yksittäisiä jäsenvaltioita, emmekä auditoi niitä, koska jäsenvaltioissa on hienoja tilintarkastustoimijoistamme, kuten Ranskan Cour de Compte on yhteistyötä meidän kanssamme. Tämä landscape-tutkimus tarkasteli muiden tekemää työtä, mutta tässä ei laskettu kokonaissummia yhteen, jotta saataisiin selville, missä on auditoinnissa aukkoja. Teemme tässä suhteessa lähettä yhteistyötä kollegoiden kanssa ja kansallisviranomaisten kanssa, mutta kansallisviranomaiset ovat toimivaltaisia tekemään tämän oman työnsä omien rajojensa sisäpuolella, mutta olemme valmiita yhteistyöhön. La nationale. Kansallinen suverenisuus tarkastusasioissa, mehän tiedämme, mihin se saattaa päättyä. Tilin luotettavuus liittyy valtion luotettavuuteen. Eli voisiko olla jonkinlaista lähentämistä näiden normien osalta, joita sovelletaan tilintarkastuksessa? Näin voisimme saada kokonaiskuvan Euroopasta. No mitä voidaan tehdä 0,15 prosentilla EUn budjetista ilmastoasioissa? Siis se on kyllä todella vähän. Ja jos samanaikaisesti jäsenvaltiot jatkavat ilmastonmuutostoimia, niin siitä ei ole paljon järkeä. Eli tilitarkastustuomioistuimen pitäisi pystyä ohjaamaan työtä, jota tehdään kansallisella tasolla. Ja sääntöjen tietysti pitää olla samat kaikkialla. So I could, uh, mention one... Ehkäpä voisin mainita yhden asian, joka voi auttaa tulevaisuudessa osana nykyistä energiapakettia. Ymmärtää ja komissio voi haluta täydentää tämä yhteisen energiahallintapaketissa, joka on tällä hetkellä kolmikantaneuvottelussa. Neuvosto on ehdottanut osana komission ehdotusta, että jäsenvaltiot voisivat sitten integroitua energiaa ilmastoa, auditointeja ja joka toinen vuosi voitaisiin raportoida edistyksestä ja sitten voitaisiin anna suosituksen jäsenvaltiolle tai laajemmin. Jos nuo energia- ja ilmastosuunnitelmat ovat luotettavia, niin niissä voisi hyvin olla energialukuja, komissio varmasti kykenisi laskea näitä lukuja yhteen. Tässä on paljon jossia mukana. Trilogia on enemmän tärkeässä kuin minun. Osa sitä on ehdotuksia, jolla luotaisin tuollainen yleiskuva, johon pyritte. Ja kun tuollainen yleiskuva on olemassa, on paljon helpompaa tilintarkastajan kansallisesti, että, että tilintarkastustuomioistuimen tasolla voimme pohtia, mitä tapahtuu. Kukaan ei tällaisia vaikeita innovaatioita saa kuntoon kerralla, mutta voi mennä pyrkiä parantamaan komission vir- viranomaiset voivat haluta täydentää, mitä sanoa, mutta tämä oli minun alustava käsitykseni. Trilling. Kiitos. Sitten Trilling. Ihan lyhyesti, jos sopii. Mr. Owen? Niin Owen jo vastasi näihin kysymyksiin, jotka liittyivät sähköinfrastruktuureihin kohesiopolitiikassa ja siirtyminen kohti vähän hiilistä taloutta. Kohesiopolitiikasta ja vaikutukset, rakenteelliset vaikutukset, joita sillä voi olla. Jos on yhteishallintoa, niin silloin kun komissio ja jäsenvaltiot – hyväksyivät kumppanussopimuksia. Täytäntöönpano hankkeiden valinta on jäsenvaltioiden käsissä. Voi sanoa, että kohesiopolitiikka hyvin usein on tukea jollekin tietylle maalle. Ja tästä syystä katsomme, että kun ajatellaan 2030 vuoden tavoitteita, niin niitä pitää lähentää kansallisen suunnittelun kautta, jotta siirtymä saadaan kääntymä, käyntiin eri aloilla. Merci. Nous allons en rester là, car le... Kiitoksia. Kello käy. Ja meidän täytyy päättää tämä kuulemistilaisuus viimeistään 17.40. koska 17.45 meillä on sitten ohjelma toisessa kokosalissa, jossa on DV-valiokunnan kollegoita. Eli nyt käynnistämme kolmannen paneelin. Olemme kaikki hyvin optimistisia sen suhteen, että kaikilla EU-menoilla saataisiin aikaan EUn lisäarvoa yhteisten painopistealueiden mukaisesti. Ja meillähän pitäisi olla eurooppalaiset ilmasto- ja ympäristösäännöt vuonna 2030. Ja Moritz Schäfer, joka on Ecofisin poliittinen konsultti. Ja teillä on puheenvuoro, olkaa hyvä. Um, thank you very much. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Ja paljon kiitoksia siitä, että kutsutte minut tähän julkiseen kuulemiseen. Olemme kuulleet jo paljon oikein kiinnostavia ajatuksia ja suosituksia. tästä pystyy rikastuttamaan keskustelua muutamilla lisähuomioilla. vaikka osadioista. Se saattaa asioita, joita olette jo nähneet. Olen Ecofisissa, joka on maailmanlaajuinen konsultointiyritys. Meillä on viisi toimistoa Euroopassa. Se kuuluu Navigantille, amerikkalaiselle yritykselle. Meillä on yli 600 energiaa, ympäristöasiantuntijaa, Ecofisilla on yli 30 vuoden kokemus energiaympäristöä konsultoinnista. Tavoitteena on kestävä energia kaikille. puhun 2030 energiakehiköistä investointitarpeista, sitten puhun EUn lisäarviosta. ilmasta valtavirtaistamisen tavoitteita. Mainitsen puhun myöskin ilmastomenojen seurannasta. Muutama sana kasvihuonekaasupäästöindikaattoreista ja hiilijalanjäljestä. Ja ennen loppussuosituksia puhuisin kahdesta aika pienestä ilmasta projekteista, eli Life-ohjelma. Ja sitten älykäs energia Euroopassa, Intelligent Energy Europe, ohjelma, joka loppui 2013. Tässä on täällä 2030 tavoitteita. Painetaan tätä taustana. Ja pohjan tässä tarinaa ei ole lisäarvosta. Meillä on 20-30 tavoite, että ainakin 40 prosenttia uusiutuvaa energiaa, 27 prosenttia uusiutuvaa energiaa ja ainakin 27 prosenttia parannus energiatehokkuudessa. Ja kysymys on siitä, missä määrin näitä tavoitteita pitäisi kasvattaa ja parlamentti siitä, että energiatehokkuus ja uusiutuvan energian tavoitteita kohtaan 35 prosenttia. Nähtäväksi ja mikä on tulos, mutta tämä on kytköksessä Pariisin sopimukseen. Komission tutkimus arvioi, että investointikuilu 2030 ilmastoenergiatavoitteen saavuttamiseksi on 178 miljardia euroa vuodessa. Tämä miten tärkeää on suunnata nykyrahoitusta vihreisiin projekteihin, uusiutuvaan energiaan, kestävään kuljetukseen ja maatalouteen. Se kuinka tärkeä EU-budjetti on ja mikä sen osuus voi olla. Herra Ooni niin mainitsikin, ei ole budjetti yksin ei voi noita uudet investointitavoitteita kattaa, mutta sillä on, on tärkeä vaikutus yksityisen rahoituksen ja muun julkisen investoinnin vivuttamisessa. Uusi komissio pyrkii ilmaista valtavirtaistamiseen useammalla alueella. Ja sitten tämä ilmastokiintiö, tämä minimi tavoite On mainittu myös se, että EU-budjetti on roolimalli muille EU-jäsenvaltioille ja antaa käsitystä siitä, miltä budjetit näyttäisivät. Ja meidän täytyy miettiä, että voimme viherryttää jäsenvaltioiden ja minimimeno tavoitteella tai tekemällä näistä budjetteista 2030 energia, ilmasto, kehikko kestäviä. Jos puhutaan EUn valtavirtaistamistavoitteista ja minimimenotavoitteista ja sen lisäarvoa Se on merkittävästi lisännyt menoja tuosta 120 miljardista jopa yli 200 miljardia. Edellisen budjetin osu, osuus Se budjetissa osuus oli vain noin 7 prosenttia ja rakenne maatalouspolitiikassa ja ympäristössä on noussut 21 prosenttiin. Tämä kasvu ilmastomenoissa ja eri politiikka-alueen huomioiminen osoittaa, että tässä on eurooppalaista lisäarvoa ja tämä pitäisi jatkoa seuraavassa monivuotoisessa rahoituskeksessä joko nykymuodossaan tai jossain muussa muodossa, mutta periaatteessa se jatkuvuutta tarvitaan. Tässä on luvut vuodelta 2017. Isoin alue, jos menojen kannalta on yhteinen matalaispolitiikka, sitten 27 prosenttia, vuosia puolittain 7 prosenttia Ostia 2020. Sitten on Life ja kalastusrahasto ja muut menoalueet. Ja muillakin menoalueilla voidaan saada enemmän aikaa myös turvallisuus tai kansa, ja kansalaisesta ja Euroopan sosiaalirahastosjälki voidaan parannuksia saada aikaan. Aika alkaa loppua. Jos tarkastelemme ympäristömenoja ja odotettua tasoa 18-20 välillä, painottaisin sitä, että on vielä aika ryhtyä toimiin. Odotuksena on, että 20 prosenttiin ei päästä. Ja tässä on läksy. Mä nyt pitäisi oppia tämä seuraavan rahoituskehyksen aikana. Meidän ei pitäisi tarvita tilanteeseen, ja jos emme vieläkään kykene käyttämään 20 prosenttia. Että suunnitelmat ja kattava arviointi siitä. Ja mitä keinoja meillä on päästä 20 prosenttiin, se on välttämätöntä. parempi ilmastoseuranta ja raportointi. Olen puhunut Rion markkereista, OECDn markkereiden ja EUn kertoimien välillä on eroa. Tämä, tämä 100 prosentin EUn ympäristökerroin, siinä on merkittävä panos, mutta OSL e tämä oikeuttaisi vain 40 prosenttiin kertoimeen. Ja tämän menojen markkerauksen välillä on ero. Tämä saattaa johtaa yliarviointiin, joka herra voi on maininnut. Johdonmukaista raportointia ei ole. Eli parannuksen Ria seurannassa pitäisi olla myös sen raportoinnissa. Sen pitäisi vaikuttaa toiminta suunnitelmiin pitäisi olla vuotuisia raportteja siitä, ollaanko aika liian ympäristörahoituksen suhteen. hiilijalanjälki komissio seuraa, kuinka monta euroa käytetään. Mutta euroa vaikutusta ilmastoon ei seurata. Yksi vaihtoehto on, että ex ante vai ex post kuinka paljon ka- kasvihuonekaasuja generoituu. Näin ei nyt ole. Emme vaan sano, että kuinka paljon säästää ja, ja kuinka paljon se on johtanut esimerkiksi kasvihuonekaasujen lisäpäästöihin. Maatalous raport, ei raportoi RDF ei ollenkaan, raportoi Horsetti 2020 ei ollenkaan. Meidän pitäisi raportoida tätä kaikilla alueilla. Ja lyhyesti, kun olen yrittänyt jo niin tarkastellaan Euroopan strategista investointirahastoa ja Tässä on puutteita. Tässä sallitte Life-ohjelmaa pitäisi vahvistaa, koska jokainen lisäeuro Life menee sataprosenttisesti ilmastonmuutokseen eikä vain 400 tai jotain muuta. Intelligent Energy Europe oli erittäin myönteiseksi arvioitu ohjelma. Ja haluaisin, että Euroopan parlamentti voisi pohmia, jos tällainen ohjelma voitaisiin luoda uudelleen. Alkuperäisellä ohjelmalla oli vain 500 miljoonaa Eurooppaa verrattuna arvitti 22 miljardeihin. Eli kaikkien EU-varankäytön pitäisi olla 2020 ja pitempien energiatautojen kanssa minimiä, minimiympäristömenot tavoitteita pitäisi jatkaa. Pitäisi raportoida, pitäisi luoda hiilijalanjälkimittauksia. E-, että parempaa ympäristörahastojen käyttöä pitäisi lisätä ja sataprosenttiset ympäristöohjelmat, kuten LIFE ja Intelligent Energy Europe, niitä pitäisi tukea. Merci. Vous avez... On vous bouscule, les gens... Kiitoksia. Te toimititte meille näitä tekstejä, joten me voimme kaikki tutustua niihin sitten ihan itse. Seuraavaksi puheenvuoron saa Erjo Yrjö Koskinen, Green Budget European johtaja. Thank you very much, Mr. Chair. Kiitoksia puheenjohtaja Arvon vieräätä. On kunnia olla kertomassa teille meidän näkemyksemme aiheesta tässä tilaisuudessa. Ensin lyhyesti Green Budget Europeista. Kyse on eurooppalaisesta foorumista, asiantuntijafoorumista, joka pyrkii edistämään ympäristöverotusta ja markkinapohtaisia välineitä, joilla pystytään vähentämään haitallisia vaikutuksia, joita tällaisilta toiminnalta saattaa olla ympäristölle. Periaatteessa tämä esitys tulee perustumaan kahdelle aiemmalle kertomukselle, jonka GBE laati vuonna 2016. Toinen keskittyi vihreisiin omiin varoihin ja toinen vihreisiin veroihin, joilla voitaisiin rahoittaa EUn talousarviota. Aluksi nykyisistä omista varoista, niin järjestelmästä. Te ihan taitusti tiedätte, että suurin osa EUn budjetista tällä hetkellä rahoitetaan – kansallisista maksuosuuksista, jotka tulevat joko BKTL-tuloina, EUn talousarvion tai ALV-pohjaisena tulona. Ja tämä on johtanut siihen, että vuotuisen budjettimenettelyn yhteydessä jäsenvaltiot ovat esittäneet voimakkaita tunteita asiasta neuvoston puolella. Normaali paneurooppalainen asenne on täysin unohdettu Jokainen maa on taistellut just returin puolesta ikään kuin. Ja tämä ei tietysti sittenkään ole hyvää eurooppalaisen integraation kannalta. Tätä kanta katsottuna olisi luonnollista monipuolista EUn rahoituslähteitä siten, että pikkuhiljaa siirrettyisiin todellisiin omiin varoihin – omiin varojen ja lähteeseen. Tämä lisäisi parlamentin roolia tietystikin ja myöskin parlamentin omistajuutta budjettineuvotteluiden yhteydessä. Uskon vakaasti, että perimmäisenä tavoitteena pitäisi olla sen, että luotaisiin yhteinen eu talousarvio, joka pyrkisi luomaan kahtaista hyötyä. Yhtäältä rahoitettaisiin EUn perinteisiä toimia, mutta toisaalta pitäisi noudattaa kansainvälisiä lupaamuksia ja sitoumuksia, olipa sitten kyse kehitysavusta tai siitä, että tartutaan ilmastonmuutoksen haasteisiin tai vähennetään ympäristön pilantumista. Näiden kahden raportin pohjalta, jotka teille mainitsin, me pystymme määrittelemään joitakin vaihtoehtoja uusiksi omiksi varoiksi. Ne on tässä luetteltu. Eli maantieliikenteen polttoaineverot, hiiliverot, energiaverot, vihreät tuontimaksut, tulimaksut, taikka sitten päästökauppan tulot tai muovivero. Mikä otetaan maantieliikenteen polttoaineen verotuksesta? Kannattaa muistaa, että Maantieliikenne tai liikennealan on edelleenkin ainoa ala EU:ssa, jolla kasvihuonekaasupäästöt ovat kasvussa edelleenkin. Lisäksi liikenneala on kaikkein suurin ilman saastuttaja. Ilman saastetoita haitaisi ihmisten terveydellä, kuten tiedätte. Monissa jäsenvaltioissa on suuria hintaeroja polttoaineita, kun tarkastellaan. Tästä syntyy vääristymiä sisämarkkinoilla. On olemassa jopa polttoaineturismia. Mitä otettaisiin maantieliikenteen polttoaineverokäyttöön voitaisiin saattaa parempaa tasapaino nykyinen diiselin ja bensiinin välinen kilpailutilanne ja myöskin puuttua muihin ongelmiin, kuten ruuhkiin ja ilman saastumiseen. Toinen vaihtoehto olisi se, että otettaisiin käyttöön hiilivero. Tavoitteena olisi luoda tasavertaiset kilpailuolosuhteet eri energialähteille. Siihen luotaisiin minimihinnat hiilidioksidipäästöjä, jotka eivät ole nykyisen päästökauppajärjestelmän kattamia. Tällä osoitettaisiin, että EU on sitoutunut Pariisin sopimukseen ja YK on kestävän kehityksen tavoitteisiin. Lisäksi kuluttajia ja tuottajia ohjattaisiin kohti matalahiilisiä vaihtoehtoja. Kolmas vaihtoehto olisi energiavero, erilaiset energiaverot. Tässä keskityttäisiin siihen, että lisättäisiin energiasisällön verotusta, eikä niinkään volyymia verotettaisiin kuin tällä hetkellä. Verotuskohtelu, hiilen verotuskohtelu esimerkiksi muuttuisi siten, että se ei olisi enää vähiten verotettu, vaan eniten verotettu tietystikin energialähteiden joukossa. Lisäksi tämä parantaisi EUn energiatehokkuustavoitteiden toteutumista. Sitten täällä on mainittu myöskin yhtenä vaihtoehtona vihreät tuontitullet, jonkinlainen rajavero, jolla voitaisiin tasapainottaa niitä hintaeroja, joita on olemassa tuotteiden välillä, mikäli kolmansissa maissa tuotetaan tavaroita, siten, että siellä on matalammat ympäristöstandardit ja sitten nämä halvemmalla myydään nämä tuotteet EU-markkinoille. Pitäisi olla jonkinlainen järjestelmä, jolla puututtaisiin tähän lyöhyperäiseen asenteeseen ympäristön saastumisen osalta. Tämä varmasti sen, että oltaisiin johdonmukaisia meidän oman ympäristö- ja kaupallisten pyrkimystemme osalta. Toisaalta voitaisiin käyttää päästökaupan tuomia tuloja hyödyksi, kun omia varoja halutaan rahoittaa. Päästökauppa tietystikin pitää sisällä jotakin etuja, koska sitä soitetaan jo kaikissa jäsenvaltioissa. Tämä tulo voitaisiin suoraan ohjata osittain EUn toimiin. Nähdäkseni tähän Rova Valean myöskin pyrkii omassa alustuspuheenvuorossaan. Vielä toinen aloite komission suunnalta komissaari Öttingerin aloite, joka liittyy muoviveroon. Tämä on asia, jota monissa jäsenvaltioissa, ainakin ystävissä kuningaskunnissa ja jossakin muissakin maissa, on pohdittu valtionvarainministereiden suunnalla. Muovivero ei tietystikään olisi suuren suuri rahoituslähde omia varoja silmällä pitäen, mutta se täydentäisi olemassa olevia varoja. Sitten suosituksiin. Ensinnäkin me uskomme, että kaikki toimet, jotka rahoitetaan seuraavasta monivuotisesta rahoituskehyksestä, pitäisi saada yhteensovitettua kansainvälisten sitoumusten kanssa. Horisontaaliset tavoitteet pitäisi integroida kolmeen tärkeimpään EUn rahoittamaan politiikan osa-alueeseen, eli yhteiseen maatalouspolitiikkaan, rakennerahastoihin sekä seuraavaan tutkimuksen ja innovaatioiden puiteohjelman FP9. Tämän lisäksi tietystikin olisi mielekästä, mikäli otettaisiin käyttöön uusia omia varoja Ympäristöverot voisivat entisestään auttaa pääsemään tavoitteisiin, jotka olemme itsellemme asettaen. Tämä myöskin näyttäisi poliittista signaalia sen osalta, mihin suuntaan EU on menossa, jäsenvaltiot ovat menossa. Ja vielä lopuksi yhteenvetona puheenjohtaja. Uskon, että olisi järkevää tarkastella nykyistä energiankulutusrakennetta Euroopan unionissa – Kuten äh, Arias Kanjette, komission jäsen muutama viikko sitten sanoi, 72 prosenttia energian kulutuksesta perustuu edelleenkin fossiilisiin polttoaineisiin. Ja kun tätä huomioon ne lupaamukset ja sitoumukset tehtiin Pariisin ilmastosopimuksen yhteydessä, tämä prosenttiluku pitäisi saada lähemmäksi nollaa, lähelle nollaa vuoteen 2050 mennessä, mikäli haluamme kunnioittaa Pariisin sopimusta. On päivän selvää, puheenjohtaja, että tähän tavoitteeseen ei päästä, eli me ottaa käyttöön tukitoimia, jotta viranset viedä oikeaan suuntaan nopeasti kyseen verotusalan uudistukset tai muut markkinapohjaiset uudistukset, jotka kannustaisivat asioita oikeaan suuntaan. Voisin näyttää teille vielä, kuinka energiankulutus jakautuu kahdessa suuressa kasvihuonekaasupäästö maassa, Yhdysvalloissa ja Kiinassa. Valitettavasti EU-sta meillä tällaista kahvia ei ole. Kenties kantaisi tähän paneutua. Tämä avaa todellakin silmät. Tässä on kaavio, joka näyttää, kuinka paljon energiaa ja mitä energiaa Yhdysvalloissa käytetään. Ja sitten tästä on otettu pala, joka on sähkön osuus energian kulutuksesta. Ja juuri tämä osa on se, josta eniten julkisesti puhutaan uutisissakin, koska sillä ollaan on saatu kaikkein eniten saavutuksia aikaan. Tämä se syy, miksi uusiutuvan energian osuus on kasvanut, mutta valitettavaa kyllä. Sähkön osuus kokonaissähkön energiankulutuksesta vain noin 20 prosenttia. Kaikki muu, olipa sitten kyse liikenteestä, lämmityksestä, teollisista prosesseista tai muista, kaikki muu perustuu fossiilisiin polttoaineisiin, joista pitäisi päästä eroon 30 vuodessa. Tästä havaitaan, kuinka suuresta haasteesta on kyse, eikä tämä tule toteutumaan nykyisten mekanismien kautta. Me tarvitsemme kerta kaikkiaan uusia kannustimia. Lisäksi tarvitaan erinäisiä toimenpiteitä, joilla saadaan aikaan laajan luokan investointeja uusiin infrastruktuureihin, lisäksi korvaavia toimia ja erilaisia ohjelmia, joilla voidaan mm, sitten korvata menetetyt työpaikat. Vihreät omat varat voisivat olla erittäin tärkeässä asemassa, kun pyritään edistämään EUn talouden siirtymää kohti uudenlaista toimintatapaa. Kiitoksia tästä huolestuttavasta esityksestä. Tämä haaste on valtava. Ja ikävä kyllä voimme jo nähdä, kuinka vaikeaa on käynnistää prosessi, jotta päästäisiin sovittuun tavoitteeseen. No niin, nyt onko teille kysymyksiä tai huomioita vierailemme? Toma, olkaa hyvä. Oui. <coughs> Merci, euh, monsieur. Kiitos, puheenjohtaja. Yksi kommentti vain kaikkia asiantuntijoita kuunneltuani. Niin ja tässä heijastella viimeistä puhujaa. Todellisuudessa me olemme meidän osamme pikkuiden tässä koko tarinassa. EU-budjetti prosentti EUn bruttokansantulosta. En no, vaan tuosta päätään budjetti pitäisi nelin viisinkertaista toisemme tehokkaita. Pidäkin sitä, mitä mitä kertin mietinnässä, niin pidän tästä 1,3 katosta kiinni. Pitää olla realistinen, eikö niin? Mutta on tämä naurettavaa. On ihan naurettavaa suhteessa haasteisiin. Ja kun sanotaan, että pitäisi 30 prosenttia menoista saada ilmaston Ihan hyvä, jos me yhdistäisimme kaikki nämä maatalous- ja muut menot yhteen voimme olla kaikkein parhaita, mutta se meillä suurta investointiohjelmaa, me emme vastaa haasteisiin. Me äänestämme 30 prosentista, ne komissio ei haluta seurata, me pysymme tiukkana, mutta todellisuudessa mutta puheenvuorossa kuulen tämän viestin, jolloin väärin ymmärtäisi, ymmärrä budjetti pitäisi moninkertaistaa. Jui. Niin kuin sanoitte, tämän turhaa, mutta neuvosto tietää kyllä tilanteen. Kuka muu haluaa puheenvuoron? Please, uh, Mr. President. Ihan lyhyesti. Eli Schäferille. Mainitsit LIFE-ohjelman ja sen, mitä sillä on saatu aikaan. Ainoa hanke, joka liittyy ainoastaan ympäristöön ja luonnon monimuotoisuuteen, on juuri tämä. Jotkut kansalaisjärjestöt ovat puhuneet tästä yhden prosentin osuudesta budjetista, joka omistettaisiin tälle hankkeelle ja Natura 2000 hankkeelle. Onko se mielestäni realistinen taso, tai mikä olisi realistinen taso tälle ohjelmalle? Koska tämä 0,3 prosenttia tällä hetkellä selvästikin on riittämätön. Je vois pas d'autres demandes de parole. Muita puheenvuoroja ei ole. No, Toma puhui kolmen, neljän, viiden prosentin budjetista. Olisiko mahdollista että jotkut kansalliset tuet, joista on sovittu ilmastotoimiin, mutta joiden tehokkuus ei ole paras mahdollinen, koska jos haluat olla todella tehokas, niin pitäisi toimia Euroopan tasolla. Eli voisiko olla niin, että osa näistä kuluista siirtyisi kansallisesta budjetista Euroopan budjettiin? Eli että vähennettäisiin kansallisia menoja ja lisättäisiin sitten Euroopan tason menoja. Voisiko tämä olla tehostava tekijä ilmaston suojelemiseksi? Ja pyytäisin, että kaksi asiantuntijaa me vastaavat näihin kysymyksiin. Ja vastatkaa mahdollisimman lyhyesti. Yeah. Um, thank you very much. Kiitoksia. Kiitos näistä kysymyksistä. No, olen kyllä samaa mieltä siitä, että EUn budjetti, jos sitä verrataan jäsenvaltioiden bruttokansantuotteeseen, niin se on tietysti aika pieni. Ja meidän täytyy keskustella, nyt varsinkin Brexitia silmällä pitäen, siitä, miten budjettia voidaan kasvattaa ja mistä näitä lisävaroja saataisiin. Kuitenkin ja koitin ottaa tämän esityksessäni esille. EU näyttää esimerkkiä jäsenvaltioille. Ja aika paljon varoja on käytössä EUn budjetissa. Ja kyse on siitä, mitä näillä varoilla tehdään. Eli miten varoja voitaisiin käyttää mahdollisimman tehokkaalla tavalla – Eli jonkinlainen kustannushyötyanalyysi voisi osoittaa, kuinka paljon kasvihuonepäästöjä voitaisiin vähentää per euro. Jos arvio tehtäisiin tällä tavalla, niin silloin voidaan nähdä, mitä hankkeet, mitkä hankkeet tuovat eniten etuja mukanaan. Tietysti olisi hyvä, jos EUn budjetti olisi suurempi ja sillä voitaisiin tehdä enemmän asioita, mutta aika paljon voidaan tehdä silläkin, mitä tällä hetkellä on käytössä. Ja meidän tulee ohjata jäsenvaltiota tähän suuntaan, eli talousarvioiden vihertämiseen. Eli varoja olisi saman verran, mutta niitä käytettäisiin vähän eri tasoilla. No tietysti kansalliselta tasolta voidaan siirtää varoja Euroopan budjettiin. Se on sitten poliittista keskustelua, kuinka paljon jäsenvaltiot ovat valmiita kasvattamaan näitä maksuosuuksiaan EUn budjettiin. Mutta tietysti siitä voidaan keskustella. Ja sitten Live-hankkeen rahoitus ja mikä riittävä taso. No se on hankala kysymys. voitaisiin katsoa, millä tavalla LIFE on ylittänyt ilmastotavoitteet. Ja sitten korotetaan sitä seuraavassa ohjelmointi, ohjelmointikaudella. Mutta tämä lähtösumma on kuitenkin jo aika alhainen. En varmaan pysty antamaan mitään täsmällistä vastausta siihen, mikä olisi oikea rahoituksen taso, riittävä taso. Mutta näissä hankkeissa jokainen lisäeuro menee sataprosenttisesti ilmastotoimiin, kun taas muissa ohjelmissa on sitten muita käyttöalueita, eli yhdestä eurosta 100 prosenttia ilmastotoimia. Kiitos. Merci. Kiitos. Ja sitten Yrjö Koskinen. Thank you, Mr. Chair. Uh, I would uh, reply to your question regarding... Voisin vastata kysymykseenne sen osalta, miten suuri osa kansallisesta budjetista menee EU-tarkoituksiin. Tietysti tämä on herkkä kysymys. Kun tarkastan eri vaihtoehtoja, jotka mainitsin puheenvuorossani, ehdottaisin, että parhaat ehdokkaat olisivat joko energiaverot, tai päästökaupan tulot. On mikä liittyy energiaveroihin on se, että tällä hetkellä ne edustavat suhteellisen suurta osuutta kansallisista verotuloista. Toisaalta kummassakin tapauksessa uskon, että yksi peruste olisi se, että ilmastonmuutos ei tunnusta kansallisia rajoja ja olisi mielekästä ja järkevää, ja tämä olisi jopa lisää arvoa EU-politiikalle ja toimille, mikäli osa näistä varoista uudelleen ohjattaisiin EU-tarkoituksiin. Merci. Nous arrivons. Kiitoksia. Kuuleminen päättyy. Haluaisin kiittää asiantuntijoitamme. Varmaan voidaan sanoa, että puheenvuorot olivat harvinaisen laadukkaita. Eli onnittelut ja kiitokset. Eli näin olemme pystyneet puhumaan siitä, miten voidaan noudattaa Pariisin sopimusta. Ja nyt kärsivällisesti odottelemme komission odotusta monivuotiseksi rahoituskehykseksi ja uusia omia varoja. Varmaan kaikki olemme samaa mieltä ja siksi tämä yhteinen kuulemistilaisuus järjestettiin ympäristövaliokunnan ja budjettivaliokunnan välillä. Ilmastohaaste on yksi suurimpia haasteita. Se koskee planeettaa ja se koskee elämää ja ihmiskuntaa. Eli kuten viimeisessä puheenvuorossa todettiin, meidän pitää yhdistää omat varat ja menot, koska jos haluamme vaikuttaa käyttäytymiseen, meidän pitää yhdistää nämä kaksi osa-aluetta. Ja korkean tason ryhmä, jota Monti johtaa, on todennut, että olisi hyvä, että olisi ilmasto-otsake EUn talousarviossa. Ja pitäisi katsoa menoja ja resursseja, jotka vaikeuttavat tällaiset menot. Ja täytyy katsoa, miten vaikutetaan yksilöiden tai yritysten eri tahojen käyttäytymiseen. Meidän pitää olla solidaarisia ja meidän tulee vähentää hiilipäästöjä. Ja meidän täytyy muistaa tavoitteet, joista on sovittu vuotta 2030 ja 2050 silmällä pitäen. Eli eu budjetti on vaatimaton meidän täytyy käyttää hyvin näitä varoja, joita meillä on käytössämme. Ja meidän pitää pystyä myöskin seuraamaan ja jäljittämään näitä asioita, koska kun on katsottu hankkeita, pitää selkeästi myöskin määritellä, mitä asioita seurataan ja mistä asioista raportoidaan jotta voidaan arvioida tehokkuutta. Meidän täytyy osoittaa eurooppalainen lisäarvo, koska tätähän eurooppalaiset meiltä odottavat. On turha kuljettaa näitä varoja EU-budjetin kautta, jos viime kädessä ei ole mitään eurooppalaista lisäarvoa. Meillä on vähän varoja käytössämme, mutta niistä pitää tehdä vipu, jolla pystytään vaikuttamaan jäsenvaltioihin ja taloudellisiin toimijoihin ja kansalaisiin. Voimme kannustaa heitä erilaisilla menoilla, mutta sen lisäksi, no en nyt puhu mistään sanktioista, vaan esimerkiksi tietyistä veroista – Meillä on ollut kuulemisia, ne ovat olleet hyvin mielenkiintoisia ja lupaavia. Mutta lopuksi puheenvuoron saa vielä esittelijä Tarand, joka oli täällä kuulemisen alusta loppuun asti paikalla, eli kiitoksia siitä. Eli Tarand, olkaa hyvä. Uh, thank you, Mr. Kiitos puheenjohtaja. Esittäin hyvän yhteenvedon. Paljon kiitoksia omasta puolestani asiantuntijoille, jotka käyttivät arvokasta aikaansa täällä. Minun euroskeptiset lapseni aina kysyvät minulta, mitä sinä siellä Euroopan parlamentissa teet, jos et oikein voi mitään muuttaakaan. Ja lohduttaakseni heitä sanoin heille, että se on vähän niin kuin valmistumisen jälkeiset jatko-opinnot. Tapaa kokeneita lahjakkaita ihmisiä, jotka antavat neuvoja ja rohkaisevat sinua. Eli saa poliittista agendaa katkeraan loppuun asti. Paljon kiitoksia. Merci, Monsieur Tarant. Kiitoksia, Tarant. Ja varmasti olette valppana tulevaisuudessakin ja että talousarvion valvontavaliokuntakin on mukana arvioinnissa. No niin, kiitoksia. Kiitos asiantuntijoille. Kiitoksia komission edustajille. Ja toivottavasti toinen toukokuuta meillä on vahvistus siitä, että komissio tekee kaikkensa suojellakseen ilmastoa. Ja nyt pyytäisin kollegoitani siirtymään kokoussalin PHS 4B011. Siellä on seuraava kohta esityslistalla, eli ulkoinen investointisuunnitelma. Ja siellä mukana on myöskin kehitysyhteistyövaliokunta. Eli kiitoksia ympäristövaliokunnan kollegoille. Istunto päättyy.